Dear colleagues. Arvoisat kollegat. Thank you. Please, you're welcome. And I take the chance. No niin. Welcome here, our special Haluan toivottaa tänne tervetulleeksi erityisen vieraamme, Heinz Boren. Asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksesta Genevestä ja Martin Scheinenin, anteeksi, Scheinin yliopistollisesta, yliopistollisesta Eurooppa-instituutista. Ennen kuin siirrymme ohjelmaamme, joka koskee näitä vieraita, niin hyväksymme siis esityslistan, jollei kukaan sitä vastusta ei taida vastustaa. Näin esityslista on hyväksytty ja siirryn suoraan seuraavaan kohtaan ja puheenjohtajan ilmoituksiin. Me hyväksymme koordinaattoreiden suositukset esittelijäksi nimeämiset seuraavasti. Kirjakos Triantafilides Kaliningradin asiaan Ellen Flotre Ennen Flotro seuraava mietintöön. Carlos Coelho, arviointimekanismi Schengenin säännöstön soveltamisesta. Vastustetaanko näitä? Näin nämä ehdotukset on hyväksytty. Just excuse me, I'm gonna use my headphones. Ja, dank u voorzitter. In verband met de aanduiding van rapporteurs Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Näistä esittelijän nimittäisistä haluaisin esittää yhden kysymyksen. Missä tässä on nyt se avoimuus tässä menettelytavassa? Minä en vieläkään ymmärrä, miten on mahdollista, että nämä sitoutumattomien ryhmistä voi tulla esittelijä niinkin pian kuin kun on Afkossa pohdittu tätä uutta säännöstöä hyväksyttäessä jossa sitoutumattomien yhteistyötekijät voivat olla läsnä koordinaattoreiden kokouksessa, mutta minä en kyllä nyt ihan vielä ymmärrä täysin sitä seikkaa, että onko näin toimittu tähän mennessä ja koska tämä aloitetaan ja mitä sitten pitää konkreettisissa tilanteissa tehdä. Jos kuuluu sitoutumattomiin ryhmiin, jos haluaa tulla esittelijäksi, miten pitää toimia? Excuse me, Mr. Claes, we're going to hear from the secretariat the explanation, but... Me kuulumme sihteeristöltä tämän selvityksen. Olemme seuranneet nämä säännöt jo toimikauden alussa ja näin ne on vahvistettu myös puheenjohtajakokouksessa ja tätä asiasta on keskusteltu useaan otteeseen, koska useista kokemuksista on kerrottu, mutta nyt säännöt ovat tulossa Ne ovat täysin yhteensopivat. Ja jokainen mietintö myönnetään koordinaattoreiden kokoukseen sitten neuvotteluiden jälkeen. Ihan normaali prosessien jälkeen, Dontin pistejärjestelmän kautta. No, it's exactly what you have just said. I mean, that, that is the way it is. We can send in writing. We, can communicate them. Näin voimme kertoa tästä teille kirjallisesti. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Yksi konkreettinen kysymys vielä, johon en sanot vastausta. Mutta te puhutte tässä pistejärjestelmästä. Ja minä näin jo kiertoteitse tällaisen taulukon, sen miten monta pistettä jokainen ryhmä saa. Mutta sitä ei ole kirjoittajia ne, jotka eivät saa mitään pisteitä. Olemmeko me sitten jotain toisen luokan parlamentin jäseniä, jotka eivät ole saaneet pisteitä lainkaan, vai miten tämä nyt oikein toimii? precisely, that is precisely. Juuri näin, juuri näin. Se, että ollaan sitoutumattomia, ei merkitse sitä, että ollaan toisen luokan parlamentin Ainoa asia on vain se, että tietyt päätöksentekoprosessit jätetään poliittisille ryhmille osallistumiseksi ja ne jäsenet, jotka eivät ole hyödyntäneet tätä tapaa jäsentää toimintaansa talon jäseninä, niin joutuvat sitten luopumaan näistä oikeuksista sitoutumattomina. Sillä tietyt tavat toimia parlamentissa ovat erityisesti suunniteltuja poliittisia ryhmiä varten. Oikeudet ja velvollisuudet. Se, että joku on poliittisen ryhmän jäsen, niin siihen liittyy tietyt oikeudet, ja ne, jotka ovat tehneet sellaisen valinnan olla kirjoittautumatta mihinkään ryhmään, joutuvat sitten tämän statuksen myötä hyväksymään siihen liittyvät ehdot. Anteeksi puheenjohtaja, uskon, että herra Klassin pointti oli se, että hänet on valittu. Voin kyllä olla eri mieltä hänen poliittisen ohjelmansa kanssa, mutta hänellä on samat oikeudet kuin kenellä tahansa jäsenistä. Olen hiukan yle, yllättynyt, koska toiset valiokunnat, joiden jäsen olen, kyllä antavat näille sitoutumattomille mahdollisuuden tehdä mietintöjä. Silloin kun äänestettiin niin olisi ehkä pitänyt sanoa ihmisille, että äänestävät sellaisia, jotka kuuluvat johonkin poliittiseen ryhmään, koska muuten he eivät voisi osallistua mihinkään. Uh, Haluan nyt tehdä selväksi sen, että Libessä myös voi esittää mietinnön, vaikka kuuluukin sitoutumattomiin. Ja lausunnonkin on saanut esittää Don't, Don't-järjestelmän pohjalta. Perustuslain valiokunta valiokunta on antanut yleistulkinnan asiasta. Me voimme poiketa siitä. Se on hyväksytty täysistunnossa ja olemmekin jo tehneet tutkimusta toisessa valiokunnassa. Eli seuraamme samaa lähestymistapaa. Lähetämme tämän myös kirjallisesti kaikille jäsenille. We are now ready to... Ja nyt voidaan mennä eteenpäin. Meillä on kerrottu siitä, että ministeri Miller, jonkun piti tulla paikalle huomenna. Libevaliokuntaan ei pääse paikalle. Eli paikalle tulee sitten Piotr Stachansik noin 11.30. Ja siitä syystä tätä esityslista on muutettu hiukan 10.11. Innetfeltin mietintö EU-Australian PNR-kysymyksistä 11.11.30 äänestämme edustaja Mylderin mietinnöstä räjähteistä ja niihin liittyvistä lähtöaineista 11.30-12. Sitten varaulkoministerin kanssa keskustelu ja 12.12.30 1230 naisestuuden valiokunnan kanssa yhteiskokous, jossa äänestetään eurooppalaisesta suojausmääräyksestä. Edustaja Innetfeldt. Yksi pyyntö, koska minulle kerrottiin ilman, että minua kuultiin, että tämä laitettiin tämä minun asiaesityslistalle kello 10 eli 10. Se ei kyllä sovi kovin hyvin. Eli jos nyt olisi mahdollista esimerkiksi vaihtaa Dias de Meran mietinnön kanssa, että pääsisin aloittamaan kello 9, niin olisin siihen kyllä kovin tyytyväinen. If, we will, we will try to meet your terms, Mrs. Inpelt. And we are following to point number three. Ja näin siirrymme kohtaan kolme. Ja nyt käsittelemme EUn turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen parlamentaarista valvontaa EU-jäsenvaltioissa ja muissa tärkeissä demokratioissa. Tavoitteena tässä on keskustella vieraidemme kanssa tohtori Hans Born Genevestä asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksesta ja Martin Scheinin yliopistollisesta Eurooppa-instituutista ovat paikalla. Tämä kohta koskee tämä parlamentin ajankohtaista katsausta luottamukselliseen tietoon. Tehän kaikki tiedätte, että me emme neuvottele tämänkaltaisia sopimuksia minkä hyvänsä elimen tai instituution kanssa, joka voi luokitella äh, eurooppalaista tietoa tai joka on tärkeä meidän lainsäädännöllemme. Eli luottamuksellisesti luokittelu kysymys on sellainen, jota edustaja Cashman on käsitellyt mietinnössä, joka koskee tule- ja tulevat keskustelut valaisevat tätä asiaa. Ja me kuulemme nyt pian vierailtamme. Ja puheenvuoron saa ensimmäisenä tohtori Hans Born. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon, että kutsuitte meidät paikalle tänne esittelemään tämän tutkimuksen. Me olemme hyvin kiitollisia Euroopan parlamentin eh, sisäpolitiikan pääosastolle siitä, että me, me, meidän instituuttimme saivat tehtävän tehdä tutkimuksen Euroopan unionin turvallisuus- ja tiedustelupalveluista Euroopan unionissa. Haluaisin myöskin kiittää Libe-valiokuntaa siitä, että saimme mahdollisuuden käsitellä, keskustella tästä tutkimuksesta teidän kanssanne. Me todellakin arvostamme sitä ja meidän puoleltamme. Haluaisin myöskin kiittää EU Itä tästä loistavasta yhteistyöstä tämän vuoden kestäneen tutkimuksen aikana. Näitte meidät kaksi täällä, mutta meitä oli 20 asiantuntijaa mukana. Ja tässä on myöskin kolme muuta paikalla, Eigen Mills e, ja kaksi muuta, jotka istuvat tuolla – ja hekin mielellään vastaavat kysymyksiin, mikäli teillä sellaisia on. No, mitä nyt haluaisimme tehdä, <clears throat> kun on vain hiukan aikaa, niin haluaisimme kertoa teille tutkimuksen tavoitteista, pääasiallisista löydöksistä ja myöskin suosituksista. Tämän nyt tulemme tekemään pähkinänkuoressa, joten tutkimuksen tavoite on tehdä arviointi arviointi tiedustelupalveluista EUn jäsenvaltioissa ja muissa demokratioissa. Tarkoituksena on identifioida parhaita käytänteitä, joilla voidaan muodostaa keskustelua ja vahvistaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta Euroopan parlamentin ohella, joten tämä sisältää Europolin, Eurojustin, Frontextin ja tämän lisäksi me myöskin tarkastelimme sitseniä, koska se myöskin käsittelee terrorismikysymyksiä, joten me katsomme, miten nämä voivat auttaa vahvistamaan näiden instituutien toimintaa. Jotta me saavutamme nämä tavoitteet, meillä on tässä lukuisia asioita. Me Esimerkiksi toteutimme 40-50 haastattelua neuvoston, komission ja virastojen kanssa ja tämän lisäksi myöskin meillä oli 12 tapaustutkimusta EUn tiedusteluun liittyen ja meillä oli lähestymistapa ja melkein kaikki EU-valtiot osallistuvat tähän lähetettiin tutkimus äh, kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, keskityttiin parlament, parlamentaarisiin virastoihin. Me tutkimme myöskin kehityskulkuja vuonna 2011. No nyt ehkä kysytte itseltänne, mitä minun, miten tämä minun työni kannalta ö, oli hyvä asia. Me näemme kolme kolme syytä sille, että miksi tämä on hyvin ajankohtainen asia. Ensinnäkin Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille ja kansalliselle parlamentille mandaatin vahvistaa kahden viraston toimintaa, siis Europolin ja Eurojustin toimintaa. Tämä on ensimmäinen syy. Toinen syy on se, että parlamentilla voi olla mahdollisuuksia myöskin puuttua Sitsenin toimintaan, joka myöskin toimii sisäisen turvallisuuden saralla – koska tämä liittyy Euroopan ulkosuhdehallintoon. Ja sitten kolmas asia, mikä on mielestäni myöskin äärimmäisen tärkeä, on ollut tärkeää tehdä kehity, kehityskulkuja tiedon saannin osalta EUn sisällä. Ja nämä liittyvät virastojen toimintaan ja valvontatoimintaan, joten me olemme myöskin kiinnitetty huomiota siihen, miten jäsenvaltiot toimivat turvaluokiteltujen tietojen osalta, miten niitä voi saada käyttöönsä. No ennen kuin nyt pääsen näihin tutkimustuloksiin, niin teillä on ehkä jokin, jo, joitakin kysymyksiä. Öö, mitä nämä virastot eroavat toisistaan? Niillä ei ole esimerkiksi valtuuksia pidättää ihmisiä. Tämä on erittäin suuri ero näiden virastojen ja tiedustelupalvelujen välillä, mutta niissä on myöskin paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin virastot äh, suorittavat tiedustelutoimintaa ja se onkin yhteinen asia näiden tiedustelupalvelujen kanssa EU:ssa tekevät hyvin paljon samankaltaista työtä ja virastot, kuten myöskin tiedustelupalvelut, käsittelevät luottamuksellisia tietoja. Joten tässä on hyvä mahdollisuus teidän oppia, miten luottamuksellisia tietoja saa käyttöönsä yhteisen toiminnan kautta EU:ssa me löysimme monia mielenkiintoisia asioita, jotka ovat tärkeitä työnne kannalta. Me esitämme nyt ensin tutkimuksen ja sitten meillä on aikaa keskustella tästä. Keskitymme ainoastaan tärkeimpiin kohtiin. Ensimmäinen asia on se, että analyysi, analyysimme on osoittanut, että ei ole olemassa mitään yhtä yksinkertaista lähestymistapaa liittyen näiden virastojen toimintaan, vaan on olemassa hyvin suurta eroa EUn sisällä. Ja sitten toinen asia, yhteinen lähestymistapa melkein kaikissa EUn jäsenvaltioissa on joko yksi tai useampia parlamentaarisia elimiä, jotka käsittelevät turvallisuus- ja tiedusteluvirastojen valvontaa. Tämä on erittäin tärkeä asia pitää mielessä. On olemassa parlamentaarinen eh, elin, joka on perustettu juuri tätä tarkoitusta varten. Se valvoo, tarkastelee turvallisuus- ja tiedustelupalveluja. Sitten toinen asia, mikä myöskin osoittaa eh, ra- rajoitukset tälle valvonnalle. Useimmissa EUn jäsenvaltioissa parlamentit eivät ole mukana turvallisuus- ja tiedostelupalvelujen pääjohtajien nimeämisessä, koska he eivät halua toimia tässä virassa. Tämä on siis tärkeä asia myöskin mainita. Sitten viimeinen asia, jonka haluan mainita yleisesti, on se, että useimmat tiedonjakosopimukset, joita nämä virastot tekevät ulkomaisten kumppanien kanssa, useimmissa tapauksissa parlamentit voivat tarkastella näitä sopimuksia, joten ne tietävät, mitä siellä tehdään muiden valtioiden kanssa. Eli meillä on paljon tietoa. Nämä olivat kaikkein tärkeimmät ja tästä tutkimusta löytyy sitten vielä lisää. Haluaisin nyt vielä painottaa kolmea löydöstä, jotka liittyvät luottamuksellisten tietojen saamiseen. Ensimmäinen asia on se, että kolleganne kansallisissa parlamenteissa, melkein kaikissa EUn jäsenvaltioissa, voivat saada näitä tietoja, luottamuksellisia tietoja käyttöönsä turvallisuus- ja tiedustelupalveluista, joten ei ole juuri yhtäkään EU-maata, missä parlamentin jäsenet eivät saisi näitä tietoja käyttöönsä. Tämä on tärkeä asia mainita. Toinen asia on se, että useimmissa EUn jäsenvaltioissa parlamentin jäsenet eivät joudu ikään kuin metsästämään tietoa. Useimmissa maissa tässä äh, ikään kuin proaktiivisesti annetaan tietoa kansallisille parlamenteille. Tämä on erittäin tärkeä asia. Useimmissa EUn jäsenvaltioissa ei ole niin, että että parlamentin jäsenet ovat ikään kuin vastuussa siitä, että he saavat tietoa, vaan kyse onkin niin, että pääjohtajat ovat vastuussa siitä, että he antavat tietoa parlamentin jäsenille ajoissa. Ennen kuin nyt sitten pääsemme suosituksiin, haluaisin vielä mainita erään asian on se, että me olemme aina hyvin varovaisia – siitä, että kopioidaan toimintatapoja kansallista tasolta EUn tasolle, koska puhumme hyvin erilaisista yksiköistä. Totta kai paljon samankaltaisuuksia on ja ajattelemme, että hyvät käytänteet, joita EUssa on, kansallisella tasolla on jonkinnäköistä yhteisymmärrystä, niin meidän täytyy aina sopeuttaa nämä toimintatavat Euroopan tasolle. Nyt sitten pääsemme viimeisen osaan tässä esityksessämme, eli suosituksiin. Haluaisin aivan aluksi äh, sanoa suositusten osalta löydöstemme pohjalta. On käynyt selväksi, että parlamentin pitäisi pitäisi myöskin ymmärtää nämä rajoitukset, te tietysti voitte päättää näistä, mutta tämän me olemme kansallisista käytänteistä oppineet on se, että parlamentin pitäisi varmistaa, että valvontakäytäntöjen muuttamisen ei pitäisi olla liian hankalaa, eikä pitäisi, sen ei pitäisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot eivät käyttäisi näitä virastoja yhteistyöfoorumeina. Sitten toinen suositus, joka perustuu kansalliseen toimintaan, sitäkin voisi ehkä pohtia, on se, että parlamentin ei ehkä pitäisi olla Europolin, Frontexin johtokunnan jäseninä tai Eurojustin kollegion jäseninä. Tämä on yksi asia, jonka me näemme kansallisella tasolla, että parlamentit ja valvontaviranomaiset sanovat, että tällä hetkellä hallinto vastuu on olemassa. Ja tästä syystä valvontaa on hankala harjoittaa. Meidän pitäisi tehdä selkeä ero lainsäädännöllisten ja hallinnollisten vastuiden välille. Sitten viimeinen rajoitus, jonka tästä EU-laajuisesta tutkimuksesta saimme tie- tietää, virastojen tulisi keskittyä politiikkaansa rahoitukseen eikä niin, niinkään toimintaan, koska valvontaviranomaiset ovat sitten tässä määrävässä roolissa. No nyt tämän sanottuani, ja annankin sitten seuraavaksi puheenvuoron Martin Scheinille, meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti olisi mukana jatkuvassa vuoropuhelussa Europolin ja Eurojustin kanssa. Nämä ovat ne ensimmäiset suositukset, jotka ovat osittain rajoituksia, mutta nyt sitten pääsemme myöskin muihin äh, suositusryhmiin. Kiitoksia siitä, että puhuitte tiiviisti ja esittelitte jo toisen vieraamme yliopistosta Euroopan instituutista tohtori Martin Scheinin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Alkuun haluaisin tarjota teille vähän asiayhteyttä Eli tiedustelupalveluiden merkitys on kasvanut hirvittävästi vuoden 2001 syyskuun tapahtumien jälkeen. Meillä on tullut useita uusia tehtäviä terrorismin torjunnassa ja myös ympäristö on muuttunut siinä suhteessa, että rajoja ylittävä yhteistyö on yhä tärkeämpää Aiemminhan tiedustelupalvelut vakoilivat toisiaan, mutta nyt terrorismissa on löydetty yhteinen vihollinen. Voimat on yhdistetty ja on pyritty luomaan globaali liittoutuma terrorismia vastaan. Samalla on huomattu se, että monissa maissa on ollut lainsäädännössä aukkoja, sillä hyvin usein kansallisten tiedustelupalveluiden välinen yhteistyö on ollut sääntelemätöntä. Tätä taustaa vasta halusin mainita sen, että aiemmin kun olin YK erityisraportoijana, niin aloitimme Asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksen kanssa yhteistyön. Julkaisten kaksi kertomusta. Yksi niistä koskee hyviä käytäntöjä tiedustelussa ja se on vuodelta 2010. Olemme myös voineet siterata useita jäsenvaltioita ja osoittaa, että ne tarjoavat hyviä esimerkkejä. Asiat tehdään oikein ja näistä voivat monet muut oppia. Olen kiitollinen Euroopan parlamentille mahdollisuudesta saada tulla tänne syventämään yhteistyötämme. Ja omalta puoleltani voin myös kertoa sen, että voimme tarjota eurooppalaisesta käytännöstä sitten hyvän selvityksen. Minun tehtäväni täällä tänään on viedä teitä läpi kahden tällaisen suositusryhmittymän 11-16, jotka käsittelevät niin sanottua luottamuksesta tietoa, jota tässä jo puheenjohtaja korosti alustuksestaan. Ja sitten suositukset 16-21, jossa käsitellään toimielimellisiä kysymyksiä siitä, minkä tyyppisten instituutioiden avulla Euroopan parlamentti käsittelee tiedusteluvalvontaa. Ensinnäkin luottamuksellisen tiedon saanti. Julkisen tiedon saanti kansalaisille on erittäin tärkeä asia. Se on osa demokraattista prosessia. Kuitenkin turvallisuus- ja tiedustelupuolella on ihan legitiimisti salaisia alueita, jossa ratkaisu ei pelkästään voi liittyä siihen, että kansalaisilla on oikeus saada tietoa. Ja siitä syystä olemme tässä kertomuksessa voimakkaasti sitä mieltä, että meidän täytyy selkeästi erotella se, että suuri yleisö saa pääsyn näihin asiakirjoihin ja mitä Euroopan parlamentilla taas pitäisi olla oikeutena, kun se pyrkii saamaan käsinsä luottamuksellista tietoa, joka koskee turvallisuus- ja tiedustelukysymyksiä. Suosituksessa 12 nähdään, että Euroopan parlamentin luottamuksen tiedon saanti pitäisi liittää suoraan sen parlamentaarisen valvonnan tehtävään ja siitä syystä täytyy olla toimielimelliset yhteydet, kun pyritään saamaan luottamuksesta tietoa käyttöön. Suosituksessa 13 käsitellään kysymystä toimielinten välisestä sopimuksesta ja suosittelemme sitä, että toimielinten välinen sopimus pitäisi olla olemassa eurooppalaisen ulkosuhdepalvelun kanssa suhteessa tähän toimintaan ja se onkin tärkeää. Ja tämä onkin hyvä, kun en tiedä, onko tällainen toimintavälinen sopimusten luon, toimielinten välisten sopimusten luonti mikään yleisratkaisu, mutta on tapauksia, joissa se on toimiva malli, koska Euroopan parlamentin sisäinen organisaatio on sellainen, että Libe-valiokunta muuten ei olisi oikeassa asemassa. Suositus sisältää ajatuksen siitä, että yleinen oikeus, jonka nojalla tätä tehtävää varten nimitetty parlamentin elin ja että sen oma arvio, sen pitäisi olla tärkeä, mikä on tuon pääsyn laajuus. Samalla yhtä tärkeää on se, että suosituksen 15 nojalla pitäisi määritellä erityiset tietoluokat, jolloin parlamentti saa käytössä tuon tiedon pyytämättä sitä ikään kuin ennaltaehkäisevällä tavalla. Se tulisi tarjota tietyn tyyppisten tietojen kanssa, tietyn tyyppisten luokiteltujen asiakirjojen kanssa. Suosituksessa 16 käsitellään toimielimellisiä kysymyksiä ja aiemmista on loogisesti seurausta se, että valvontaelimen pitäisi olla sama, jolla on pääsy luottamukselliseen tietoon, mikä merkitsee, että tietyt toimielimiset järjestykset tehdään niin, että voidaan varmistaa se, että se mikä on luokiteltu salaiseksi jää myöskin sellaiseksi siinä vaiheessa, kun viranomaisella on siihen pääsy. Tämä vaatii tiettyä keskittäytymistä ja vaati myös sitä, että kyseinen elin on suuruusluokaltaan rajattu ja se käyttää sellaisia turvaluokitusmenetelmiä tai muita menetelmiä, joiden avulla se voi vakuuttaa EUn virastoille ja toimielimille sen, että se kykenee hyödyntämään luokiteltua tietoa ilman, että se rikkoo sitä luottamuksellisuutta, mikä on tarpeen – turvallisuus- ja tiedustelutehtävissä. Suosituksessa 18 tarkastellaan tilapäiskysymyksiä ja puhutaan siitä, että livevaliokunta voisi ainakin tietyllä pohjalla voisi tarkastella asiakirjoja. Suosituksessa 19 olemme erityisvaliokunta toimintaa vastaan, varsinkin sen takia, että me emme halua erotella, vaan meillä pitäisi olla erityiselin, joka hoitaa nämä tehtävät, aivan kuten suosituksessa 21 todetaan. ja se mahdollistaisi siis äh, valvonnan äh, turvallisuus- ja tiedustelukysymyksissä. Tämän lisäksi suosituksessa 20 puhutaan edelleen myönteisesti erityisvaliokunnan olemassaolossa, kun puhutaan EUn keskitetystä tilannekeskuksesta ja sen toiminnasta, mutta se ei kuulu tähän yleistilanteeseen, joka taas löytyy suosituksesta 21. Hyvä puheenjohtaja, uskoakseni Päätän puheenvuoron tähän ja vastaamme mielelläni kysymyksiin. Aivan kuten Hans Born totesi, muut joukkomme jäsenet ovat täällä paikalla ja vastaavat mielellään kysymyksiin. Puheenjohtaja. Selvä, kiitos. Avaamme nyt keskustelun. Täällä on joitakin käsiä nostettu. Edustaja Innetfeldt on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoroa. Thank you. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella näitä esittelijöitä. Minä en ole kyennyt lukemaan tätä koko raporttia, joka on yli 450 sivua, mutta olen kuitenkin lukenut siitä melkoisen osan. Se on mielestäni erinomainen raportti. Olen myöskin kiinnostunut siitä syystä, että olen ollut esittelen tässä terrorin vastaisessa kysymyksessä ja me olemme sisällyttäneet viitteen luonnokseen liittyen yhteistyöhön tiedustelupalvelujen kanssa, koska pelkään, että kun nämä pahat pojat tekevät yhteistyötä rajat ylittävästi, niin kyllä näiden tiedustelupalvelujen pitäisi tehdä samalla tavalla, mutta sitten totta kai pitää olla demokraattista valvontaa. Minulla on muutama huomio kautta kysymys yksi hiukan poliittisempi kysymys. Sain sellaisen vaikutelman raportista, että eh, miten tehdään ero kansallisen valvonnan ja eurooppalaisen valvonnan välillä, ja että sitä pidetään ikään kuin institutionaalisena kysymyksenä. Minä kuitenkin ajattelen, että se on velvollisuus, joka meillä on kansalaisiamme kohtaan. Tämä ei nyt tässä ei ole kyse siitä, että eh, pidämmekö siitä vai pidävätkö kansalliset virastot siitä, vaan tämä on velvollisuus, joka meillä on kansalaisiamme kohtaan tästä syystä huomiot kuin, että meidän ei pitäisi olla liian panostavia, koska sitten eh, tässä eh, virastot eivät enää olisi avoimia. Heillä ei ole sitä oikeutta, vaan myöskin niillä on velvollisuus, että niitä valvotaan aivan normaalla tasolla. Olen hyvin kiinnostunut kaikista suosituksista ja haluaisinkin että yhtä asiaa käsiteltäisiin hiukan perusteellisemmin. Tässä, vaikka suositukset ovatkin loistavia, niin tässä silti on vielä kuilu kansallisen ja Euroopan tason toimielinten välisen valvonnan välillä on totta, että eurooppalaiset elimet, niillä ei siis ole mitään suoria toiminnallisia valtuuksia, mutta tässä on olemassa tiettyä liikkumista, on olemassa harmaa alue, kansallisten ja eurooppalaisten instituutioiden välillä. Ja vaikka paperilla toimivaltuudet onkin selkeästi eroteltu, niin kyllä todellisuus on toisenlainen. On olemassa harmaa alue, jossa meidän täytyy varmistaa, että valvontaa on. Eurooppalaisen valvonnan ei tulisi olla mikään peilikuva kansallisesta valvonnasta, vaan se tulisi täydentää sitä saumattomasti kylläkin. suosituksenne liittyen tähän yhteen elimeen Euroopan parlamentissa on hyvä. No sit, sitten sitsen. Me olemme esittäneet kysymyksiä siihen liittyen jo usean vuoden ajan. Toteatte tässä, että siihen liittyen on tehty seitsemän kysymystä. Uskon, että niitä on useampia. Koskaan emme saaneet riittäviä vastauksia ja olen entistä huolestuneempi, kun luin tämän että ehkä voi olla sopimuksia tulossa Europolin, Eurojustin ja Sitsenin kanssa. Tämä nyt ei ollut kovin selkeä. Sen sijaan, että keskitytään ainoastaan siihen, että miten tämä valvonta hoidetaan, niin Sitsenillä pitäisi olla oma perusta sopimuksessa, että kävisi selväksi, minkä kaltainen virasto se on ja millainen ei. Kaksi viimeistä huomiota vielä Yksi asia, jota meidän myöskin tulisi tarkastella, on tämä yhteistyörakenne tiedustelupalvelujen ja eurooppalaisten tiedusteluelinten välillä. Tämä vielä hakee muotoaan, se kehittyy parhaillaan ja meidän tulisikin pohtia näitä valvontatoimia, joiden avulla tai jotka voisivat näiden virastojen ohella tai elinten ohella kehittyä. Ja sitten vielä viesti parlamentille, että meidän pitäisi käyttää paremmin tätä valvontarooliamme ja olemassa olevia välineitä. Tämä on viesti, jota pidän hyvin tärkeänä. Uskon, että aina kun me esitämme kysymyksiä komission, neuvoston ja muiden elinten suuntaan, niin todella harvoin saamme tyydyttävää, vakava henkistä vastausta. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on ensimmäinen kohta, kun muistun teitä. Meidän pitäisi päättää kohta. Meillä on yhdeksän kohtaa vielä ja koordinaattorin kokous kello 18.30. Eli haluaisin muistuttaa siitä, että on tärkeää pysyä aikataulussa. Edustaja Keller vai Lambert? Kuka sitten puusikan puheenvuoro? Lambert. Right. Uh, thank you, President. I think, firstly, I want to say that it, it's... Niin. Minusta meidän pitäisi katsoa tätä tutkimusta sepsistä myöskin, kun virastoa tarkastellaan, sillä suositukset siellä tästä valvonnasta ovat toiset kuin tässä. Minusta valiokuntana meille se on mielenkiintoinen tehtävä. Sillä luonnollisestikin jotkut näistä virastoista, joita katsotaan, niillä ei ole pelkästään roolia niin sanotussa perinteisessä turvallisuuskysymyksissä, terrorismin torjunnassa ja niin edelleen, vaan niillä on myös vastuualueita rajakysymyksissä, turvapaikkakysymyksissä ja niin edelleen. Eli meillä on nämä virastot, jotka sellaisenaan ovat aika monimutkaisia luontoiltaan. Ja sitten se, mitä Sofi totesi siitä, miten tärkeä meille on näiden virastojen eurooppalainen luonne. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että jäsenvaltiot lyödään yhteen ja sitten laittaa eurooppalainen hattu sen päälle, vaan meillä pitäisi olla yhteinen valvonta ja se on erityisen oleellista, koska tässä kysytään nimenomaan sitä, että mitä me pyrimme valvomaan. Ja SEPS-tutkimus, kuten myöskin tämä, ovat löytäneet aika paljon puutteita tältä harmaalta alueelta. Ja jos sitten hoidetaan vahingokorvauksia ja katsotaan, että kuka on vastuussa siitä, että asiat menevät pieleen. Niin minusta tämä on oikein suuri kysymys meille täällä parlamentissa tarkasteltavasta ja tutkimukset ovat erittäin mielenkiintoisia tässä suhteessa. No sitten tarve siitä, että meillä pitää olla kolmansien maiden kanssa informaatiojakosopimuksia, sillä hyvin pitkälti kysymys on nimenomaan näistä harmaista alueista ja niiden sääntelystä ja siitä, millä tavalla me voimme tätä selkeästi säännellä. Parlamentin kiinnostus siihen, että meillä ainakin jonkun aikainen rooli pitäisi olla pääjohtajan nimittämiseen, liittyy suoraan tähän keskusteluun eurooppalaista virastosta, koska hyvin useat hallintoneuvostot vain edustavat jäsenvaltiota. Ja siellä on hyvin vähän ihmisiä komissiosta. Ja siitä syystä parlamentti onkin kiinnostunut siitä, että meillä jonkunnäköinen rooli olisi ainakin kuulemiskysymyksissä. Sehän on osa tätä asiavan alusta lähtien. Eli kiinnostunut olisin kuulemaan siitä, mikä teidän mielestänne on yhteys jäsenvaltioiden ja parlamentin välillä, miten ne toimivat. Mitkä ovat ne mekanismit, jotka teidän uskoakseni toimisivat tässä, varsinkin kun otetaan huomioon, että jotkut jäsenvaltiot – eivät halua er-, tällaista erityistä alakomiteaa puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Romero, olkaa hyvä. Kiitos. Minä en päässyt tänne aikaisemmin tänne kokoukseen ja enkä pystynyt näin ollen kuuntelemaan näitä alustavia esittelmiä. Olen pahoillani siitä näinkin kiinnostavasta teemasta, kun on kyse turvallisuudesta ja tiedustelupalvelusta. Haluaisin kuitenkin kysyä jo kysymyksiä, joka liittyy näiden turvallisuus virastojen koordinointiin Euroopassa. Kun ajattelemme terrorismia, niin olemme nähneet, että suurin puute piilee siinä, ettei meillä ole parempaa koordinointia tiedonvälityksen suhteen. Viimeisin terroristoisku Yhdysvalloissa osoitti sen. Siellä on 16 virastoa ja ne he eivät pystyneet koordinoimaan tiedonvaihtoa. Sama toistuu Euroopassa. Jäsenvaltioilla on omat virastot, tiedotustoimistonsa, heillä on omat osionsa, omat yksikkönsä, erilaiset näkemykset, erilaiset tavoitteet kysymykset. Ja huolimatta siitä, että meillä on yhteinen turvallisuusstrategia Euroopassa, niin kuitenkin jokaisella maalla on omat strategiat turvallisuudessa ja miten haluat päästä omiin tavoitteisiin. Ja, me, ja hallituksen, hallituksen asema on aina painavampi tässä eurooppalaisessa strategiassa. Ei ole vielä olemassa eurooppalaista toimielintä, joka pystyisi koordinoimaan näiden virastojen toimintaa, kansainvälistä tietoa koordinoimaan ja miten jaetaan tätä tietoa. Joissakin tapauksissa tietoa on pystytty välittämään ja jakamaan. Kun puhutaan Euroopan parlamentin valvonnasta, se kyllä tulee palvomaan. Se tulee olemaan tehokasta, jos tämä tieto todella tulee olemaan jaettua ja välitettyä tietoa. Signor Triantafilidis. Kiitoksia edustaja Triantafilides. Φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερα να κάνουμε τη συζήτηση αν όλοι είχαμε διαβάσει. Kiitoksia. Ehkäpä olisi en ole lukenut tätä tekstiä, sanon, koska minun oli pakko lähteä. En ehtinyt perustua tähän, perehtyä tähän tekstiin, mutta tässä käsitellään erittäin tärkeitä asioita. Erilaisia turvallisuustoimielimiäiden toimintaa pitää valvoa. Jos ymmärsin oikein, niin on joitakin toimielimiä, jotka ovat joutuneet valvonnan kohteeksi Europol ja Eurojust ja niin edespäin. Haluaisinkin tietää, mitkä toimielimet ovat tässä nyt kyseessä puheenalaisina ihan konkreettisesti. Koskaan aikaisemmin ei ole tänne paikalle tullut joku vastuuhenkilö kertomaan näistä toimielimistä meille parlamentaarikoille, mitä siellä oikein tehdään, eikä meille ole myöskään annettu asianmukaista tietoa. Sen takia haluaisin selvän vastauksen. Albrecht. Kiitoksia, edustaja Albrecht. Okei. Okay. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä en ole vielä täysin voinut lukea tätä tutkimusta, mutta kyllä olen jo siihen osittain tutustunut. Olen iloinen siitä, että tässä ainakin vielä kävi selväksi se, että tietenkään me emme halua mitään erityisiä erityisvaliokuntia, lisävaliokuntia, vaan että täällä Euroopan parlamentissa LIBE-valiokunnassa tulisi tämänkin asian säilyä. Se, että on olemassa valvontaa EU-virastojen eh, e virastoja kohtaan myöskin entisen kolmannen pilarin osalta. Mutta sitten yksi asia, joka hiukan puuttuu ja sekin kysymyksen, että aina varsinkin sellaisten virastojen kohdalla, joilla on täytäntöönpano oikeudet tai että niitä voitaisiin laajentaa, niin kuin esimerkiksi Europolin aina sanotaan, että no me siirrämme tiedot paikasta toiseen, muuten tutkimukset eivät meitä kosketa. Tämä on hyvin arkaluotoinen asia ja totta kai tässä myöskin tutkimustyö on kyseessä. Niin näillä osa-alueilla eh, pitää pitää kiinni tie, tietyistä perustuslaillisista tasapainoista. Ja totta kai aina parlamentaalista valvontaa täytyy olla, aina rahoitus eh, ja organisaatio kysymysten ulkopuolella. Eli siis on, kyse on myöskin siitä, että onko olemassa parlamentti joka saa päättää myöskin virastojen toiminnasta sisällöstä. Ja että tämä ei ole ainoastaan sellainen kysymys, josta esimerkiksi komissio tai neuvosto päättävät, vaan myöskin sellainen kysymys, josta tehdään päätös myöskin täällä parlamentissa. Ja jos nyt minä esimerkiksi, niin tässä tällainen esimerkki minua ihmetyttää, että Europol tekee paljon työtä esimerkiksi huumausainerikollisuuden rikollisuuden saralla, eikä vastaavasti yhtä paljon esimerkiksi järjestäytyneen ajoneuvorikollisuuden osalta. Ja haluaisin tietää, että miten parlamentti voi vaikuttaa tähän ja miten se voi sitten toimia tässä sisällöllisessä valvonnassa. Kiitoksia, edustaja Hakis. meg, hogy őszintén gratuláljak önöknek ehhez a munkához, amelyet én egy rendkívül alapos... Kiitoksia. Tämä teidän tekemänne työ on oikein perusteellista, vakavasti otettavaa työtä. Haluan painottaa vastuukysymystä, sillä te puhutte avoimuudesta ja jäljitettävyydestä ja olette esittänyt suosituksia tässä suhteessa. Turvallisuus ja käytännön toteutettavuus ovat myös tärkeitä näkökohtia. Joskus parlamentissa – voimme nähdä ristiriidan näiden kahden näkökohdan välillä. Olen lyhyesti silmäillyt tätä tutkimusta ja vuosi sitten seurasin mielenkiintoista keskustelua yhden kolleganne kanssa, joten odotin tämän tutkimuksen valmistumista. Ja minulla on ollut mahdollisuus katsoa tätä tutkimusta lyhyesti. Toivottavasti en ymmärtänyt väärin siinä mitään. Haluaisin korostaa kolmea kysymystä. Ensinnäkin tutkimus painottaa jotain ja uskoakseni alivaliokunta käsitteenä on hyvä ja sen avulla voidaan koordinoida toteutettavuuden valvontaa. Tässä tutkimuksessa ja suosituksissa ne toteatte, että alivaliokunta periaatteessa kattaisi kolme viraston näkökohtaa, poliittiset, hallintokysymykset ja budjettikysymykset, mutta siinä ei käsiteltäisi kuitenkaan operationaalista toimintaa. Olette varmaan oikeassa perusteluissanne, mutta jos operationaaliset kysymykset otetaan kokonaan ulkopuolelle tämän valiokunnan toiminnasta, niin on erittäin vaikea tehdä päätöksiä. Enkä tiedä, mikä ratkaisu tähän olisi, mutta halusin vain todeta, että tässä on kuitenkin ongelma. Lisäksi meillä on ongelma tässä Sitsenin ja muiden virastojen välisessä erottelussa. Logiikanahan tässä on se, että se kuuluu ulkoiseen valiokunnalle ja organisatorisesti katsoen emme ole itse siitä vastuusta, vastuussa. Mutta se on kuitenkin taas ristiriidassa sen kanssa, että luodaan alivaliokunta, sillä oikeassa elämässähän asiat eivät suinkaan mene meidän byrokraattisten järjestelyidemme mukaisesti. Vaikkapa rikollisjärjestöt, terrorismi vaativat kattavan lähestymistavan – kun niitä valvotaan. Siitä huolimatta käsittääkseni tässä on kysymys, jos terrorismia käsitellään yhdessä valiokunnassa ja muita asioita toisessa valiokunnassa, sillä näin aliavaliokunnan työ vesittyy. Kolmas kysymys koskee avoimuutta. Se on mielestäni merkityksellistä. Tietyissä jäsenvaltioissa tämä ei ole mahdollista. Mutta meidän täytyy löytää tasapaino ja ratkaisu. Ja uskoakseni turvallisuuskysymys on tärkeä valiokunnan. Muussa tapauksessa ei kyetä täyttämään niitä tehtäviä, joita hyvin uskottavasti ja vakuuttavasti tässä tutkimuksessa ne käsittelette. Kiitos niin, siis minä tässä pitäydyn Saksassa. Aivan lyhyesti, minulla sisällöstä ei ole mitään lisättävää. Minulla on vain yksi pieni kysymys. Tämä ei varmasti ole teidän toimivaltuuksissanne, oletan. Monet meistä tekevät työtä digitaalisesti. Tässä alussahan mainitaan, että tämä myöskin löydetään URLstä. Tätä, näitä ei kuitenkaan löytynyt. Ehkäpä vastaavat henkilöt voisivat tämän virheen täältä poistaa. Tämä ei ole mikään sisällöllinen kysymys, vaan tämä liittyy tähän meidän työmme helpottamiseen. Kiitos. Thank you. Now... Kiitoksia. Edustaja Keller. Kiitoksia. Kysymys ja kysymys. Ei kun kommentti ja kysymys. Ensinnäkin tämä kommentti. Kun puhutaan <clears throat> luottamuksesta asiakirjoista, niin meidän parlamenttina ei tulisi unohtaa sitä, että eivät ole luottamuksellisia äh, itsesarvoltaan, vaan ne on jonkun henkilön luot, luottamuksellisiksi luokittelemia. Ja täällä parlamentissa usein päätetään siitä, ovatko ne sitä vai eivät. Ja meidän täytyy sitä katsoa sitä, mitä ne, miten niiden kanssa menetellään, kun ne ovat luottamuksellisia. Sitten kysymys. Anteeksi, en ole lukenut koko eh, tutkimusta vielä, eli se saattaa löytyä täältäkin se vastaus. Mutta onko jotain parhaita käytäntöjä tai miten pitkälle kansalliset parlamentit menevät, kun ne valvovat kansallisia rajavalvontaviranomaisia? Miten pitkälle on tässä menty ja onko siinä mitään hyviä käytänteitä? And Mr. Bron- Kiitoksia, edustaja Brons. Yes, um, <clears throat> my default position is that I'm not easily kantani on se, että minua ei helposti pysty vakuuttamaan siitä, että tarvittaisiin uusia instituutioita tai virastoja, mutta koska niitä nyt on, niin, niin pitäisi olla demokraattista valvontaa ja myöskin EUn sisällä. Ja näin ollen parlamentti olisi sitten järkevä elin valvomiseen. Mutta sitten kansallisten laitosten valvonnan pitäisi olla kansallisten parlamenttien vastuulla. No sitten luottamuksellisten tietojen saaminen, siis nimenomaan parlamentaarikojen tietojen saaminen. Minä ajattelin, että valvonta sisältäisi myöskin menettelytapojen valvontaa kuin turvatietoja, eli esimerkiksi ne menetelmät, joita eri virastot soveltavat, eikä niinkään se, miten materiaalia kerätään joten näinpä se ei sitten olisikaan luottamuksellista. Kuitenkin nyt vaikuttaa siltä, että nämä valitut MEPit, joita tässä mainitaan, ovat poliittisten ryhmien vali, valitsemia ja ovat siis näistä poliittisista ryhmistä. Tässä nyt sitten herää kysymys, joka tänään aikaisemmin jo heräsi Heraklaisin puolelta, on se, että näin ollen sitoutumattomat eivät tässä olisi soveltuvia joten meitä, meihinhän ei voi luottaa. Tässä to- todettiin jo aikaisemmin, että sitoutumattomat eivät ole parlamentin mitään toisen luokan kansalaisilla. Olen samaa mieltä. Me voimme ainoastaan toivoa tai hakeutua tähän. Mr. Busutil being raised in the final point. Yes, thank you, Mr. Chairman. I wish to congratulate. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin onnitella tämän tutkimuksen tekijöitä. Täytyy todeta, että olen vain lukenut suositukset, mutta mielestäni nämä suositukset jo sellaisenaankin ovat erityisen mielenkiintoisia. Vasta kaksi viikkoa sitten äänestimme Frontex-viraston uudesta toimivallasta, joten muutimme lainsäädäntöä. Ja ennen kuin olen katsonut edes näitä suosituksianne, niin ilahtuneena voin todeta, että sisällytimme lisätakeita demokraattisille virastojen valvonnalle. Mutta uskoakseni tässä kyllä opimme lisää, kun luemme tämän mietinnön ja voimme ottaa sitä hyötyä sitten, kun äh, lainsäädäntöä muokkaamme tulevaisuudessa muiden virastojen kohdalla minäkin haluaisin käsitellä luokiteltua, salaisiksi luokiteltua tietoa tai luottamukselliseksi luokiteltua tietoja ja tietää, mitkä nämä äärirajat ovat parlamentaariselle valvonnalle, kun puhutaan siitä, että voimme saada käsiimme luottamuksellista tietoa. Mitä tietoa pitäisi saada käytettäväksi ja mitä taas ei. Voidaanko tässä suhdessa asettaa järkeviä käytännönläheisiä sääntöjä. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Bussutil. Ja nyt saamme vastauksen tohtori Bornilta ja Shininilta. Haluan vain todeta, että tutkimus jaetaan kansallisten parlamenttien valtuuskunnille konferenssissamme, joka pidetään tänä torstaina – sisä- ja oikeusministeriöiden edustajille tämä tutkimus, jota tässä meidän vieraamme ovat selittäneet tohtori Bord. Kiitoksia. Martin ja minä varmaankin käsittelemme joitakin näistä kysymyksistä, jos puheenjohtaja sallii, niin, niin siis formaatti on se, että te olette vieraana jos haluatte vastata sen jälkeen, kun olette kuulleet jäseniltä, niin näin voitte tehdä. Mutta meillä on aina tämä sama aikarajoite. Aina olemme myöhässä. Joten pyydämme teitä puhumaan mahdollisimman tiiviisti. No hyvä. Halusin vain korostaa sitä, että tämä on ollut tiimityön tulosta ja muutkin kollegat ehkä haluavat liittyä tähän Thank you, Mr. Chair. I think there are a couple of issues I... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on muutama kysymys, jota voisin käsitellä. Kaikki lausunnot, kommentit ja kysymykset olivat mielenkiintoisia. Ihan mahdotonta kyllä on käsitellä niitä kaikkia. Mutta kuulin, että tuettiin tällaista aliavekuntaa ajatusta Libe-valiokunnan alaisuudessa. Se on mielestäni paha, äh, anteeksi, hyvä tapa viedä asioita eteenpäin. Se mahdollistaa sen, että voidaan saada aikaiseksi tehokas luokitellun tiedon saanti, jotta valvontaa voidaan harjoittaa. Ja tästä pääsenkin kysymykseen, jonka Busutille esitti. En usko, että ennalta voidaan määrätä sitä, mikä tämä ääriraja on, milloin luokiteltu tieto on ja milloin ei. Minusta meidän ratkaisumme on parempi. Todetaan, että on tiettyjä luokkia, tietoluokkia, jotka voidaan esittää ilman pyyntöä, kuten esimerkiksi uhkaskenaariot, ja sitten tuon itse elimen arviointi, mitä tarvitaan, jotta se voisi tätä valvontatointaan harjoittaa tehokkaasti. Siitä syystä en usko, että yksikään luokka pitäisi etukäteen määrätä sellaiseksi, että se poissuljetaan, mutta samalla tietysti korostamme sitä, että tällaiset turvaluokitukset tarvitaan, jotta riittävä luottamus voidaan saada, jotta voidaan saada täysin käyttöön kaikki tieto, jota tarvitaan tehokkaan valvonnan ylläpitämiseksi. Toinen kysymys, jota haluaisin kommentoida, on edustaja Romero Lopesin kysymys paremmasta tiedokoordinoinnista. Tässä on kyseessä erittäin hankala kysymys, koska kun katsotaan terrorismia tapahtumia menneisyydestä, niin on hyvin helppo tietysti sitten tehdä päätelmiä jälkikäteen, kun tiedetään, mitä päätelmiä pitäisi tehdä. Mutta jos vaan lisätään lisää tietoa, niin lopuksi tietoa on yhtä paljon kuin hiekajyvien rannalla, eikä pysty mitenkään näiden eri tietojen välillä tekemään päätelmiä. Siitä syystä tieton lisääminen siis sen tiedon, jota saadaan turvallisuuspalveluita, ei vaadi pelkästään sitä, että voidaan ryhmitellä yhteen tämä tiedustelutieto, vaan täytyy olla yhteinen menetelmä, täytyy olla yhteiset kunnolliset menetelmät, joiden avulla voidaan erotella se, mitkä ovat vain hiekanjyviä ja mitkä ovat näitä oleellisia tietoja. Eli se on huomattavasti vaatimampi tehtävä kuin se, että vain ryhmitellään tietoa yhteen. Pahimmassa tapauksessa se vain lisää tuota taustakohinaa, eikä saa aikaiseksi tuloksia. Kiitoksia edustaja Borg. Niin, kiitoksia tästä keskustelusta ja kysymyksistä. Ne todellakin tarjoavat hyvän pohjan tähän aiheeseen, mutta alkuun haluaisin puuttua siihen, mitä edustaja Ennet Felt totesi siitä kommentistamme, että millä tavalla meidän tulisi toimia. Voin olla aivan samaa mieltä Ennet Feltin kanssa tästä. Tämä suositus tulee ikään kuin tällaisesta realistisesta tausta tiedosta olemme havainneet, että tiedustelupalvelut ovat kuin kalat vedessä. Ne valitsevat aina pienimmän mahdollisimman vastuksen tien. Mutta olen aivan samaa mieltä siinä, että ei meidän kaikkea pitäisi pitää pimeydessä, vaan kun Euroopan parlamentti pohtii sitä, että se haluaa lisää tällaista tilivelvollisuutta, vastuullisuutta, niin silloin kannattaa pitää mielessä, että tämän tyyppisten virastojen virastolle on luonteenomaista toimia tällä tavalla. Ja se, että mainitsitte asian, niin uskoakseni myös meidän tehtävänämme on se, että mainitsimme, mitkä ne rajoitteet ovat, joita valvonnalla on. No sitten mainittiin siitä, että puuttuu virastonen välistä tiedonvälitystä ja mitä valvonta meillä tässä tapauksessa on, niin no voin sanoa, että se on nimenomaan valvonnan tavoite varmistautua siitä, että virastot tekevät yhteistyötä. Ja kaikki jäsenvaltiot, joita olemme katsoneet, näemme, että valvontaelimet ja tiedustelupalvelut ja turvallisuuspalvelut äh, noudattavat lainsäädäntöä, noudattavat ihmisoikeuksia, mutta niiden pitää samalla olla myös tehokkaita. Eli se kuuluu myös tähän tehtävien kirjoon. Ja sitten tasapaino avoimuuden ja vastuullisuuden välillä. Se on myöskin seurausta näistä kaikista suosituksistamme. Uskoakseni kansallisten toimien pohjalta on katsottu sitä, miten pitkälle voidaan mennä avoimuuden ähm, pohjalta. Voi myös todeta, että suurin osa turvallisuuspalveluista ei suinkaan ole niin salaisia kuin luullaan. Sielläkin on paljon avoimuutta. Ja kysymyksiä, joita käsitellään. Eli kysymys ei ole siitä, että kaikki tiedostopalvelut ovat sataprosenttisesti salaisia. Hyvin paljon julkisestikin hoidetaan asioita. Euroopan parlamentin jäsenten tilanne sitten. Ja näillä jäsenillä on siis pääsy tähän tietoon, sillä se on osa sitä toimivaltaa, joka jokaisella parlamentin jäsenellä on, kun hänet on valittu tehtävinsä. Jätän oikeastaan tämän tähän. Mutta haluan vielä kerran kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, tästä mahdollisuudesta saada selventää näitä kysymyksiä. Kiitoksia, kiitoksia tohtori Born ja Shinin siitä, että esittelitte nämä mielenkiintoiset kysymykset, joista olemme keskustelleet ja siitä, että piditte tämän hyvin tiiviinä. Kiitoksia ja siirrymme seuraavaan kohtaan. And now. Nyt sitten jatkamme kohtaan neljä. Kaliningrad Kaliningradin alueen sisällyttäminen hyväksyttävään raja-alueeseen. Me kuulemme täällä nyt sitten tämän ehdotuksen esittelyn, jonka komissio on tehnyt. Tarkoituksena on muuttaa asetusta vuodelta 2006. Sitten kuulemme Puolan puheenjohtajavaltion edustajalta, joka on täällä paikalla, mikäli hän haluaa käyttää puheenvuoron. Ja sitten ehkäpä Kliantafilidis, joka on siis uusi nimeämämme esittelijä. Ensin kuulemme komissiota. Rouva Joanna Temler, onko hän paikalla? No niin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin lyhyt ehdotus, joten myöskin esitykseni tulee olemaan sellainen. Se, että helpotettaisiin Kaliningradin alueen raja rajan ylitystä on asia, josta on jo keskusteltu jonkin aikaa. Ja syy sille on, että esimerkiksi asetuksen tämänhetkisen tilanteen mukaisesti Kaliningradin alue jaettaisiin kolmeen osaan. Pohjoin, pohjoisosa, sillä olisi sopimus Liettuan kanssa, ja sitten eteläosalla Puolan kanssa, ja sitten keskiosa, johon myöskin kuuluu Kaliningradin kaupunki, ei soveltuisi ollenkaan. Joten tämä integro, integ- sisäinen alue jaettaisiin kolmeen. Komissio on julkaissut toisen raportin liittyen tähän rajan ylityksen viime helmikuussa. Tässä on nyt tarkoituksena löytää ratkaisu tähän Kaliningradin erityisen kysymykseen. Poliittinen päätös heti komissiossa hyvin nopeasti se, että tämä ehdotus saataisiin eteenpäin. Ja kuten näette tästä ehdotustekstistä, tekninen seuranta oli äärimmäisen helppoa. Tämä hyväksyttiin heinäkuun lopulla. Komissio esitti kaksi ehtoa ehdotukselle. Ensinnäkin se, että tämä on poikkeus, koskettaa ainoastaan Kaliningradia ja että raja-alueen yleinen määritelmä on, joka on mukana tässä raja-asetuksessa, on sellainen, että sitä ei, siihen ei kajottaisi, vaan se pysyisi muuttumattomana. Kun nyt tarkastelette esimerkiksi artiklaa 1 tässä, niin näette todellakin, että tätä määritelmää ei ole muutettu, vaan on ehdotettu, että tähän tulisi liite tähän asetukseen, liitteessä todetaan, että koko Kaliningradin alue ja myöskin tietyt Puolan hallintoalueen alueet ovat soveltuvat rajan ylitysalueelle yhtä lailla kuin ne alueet, jotka ovat nyt jo soveltuvia, eli tämä 50 kilometrin mittainen alue. No miksi komissio ehdottaa, että tämä Puolan raja-alue otettaisiin myöskin mukaan. Tarkoituksena on siis laajentaa asetusta kattamaan uusi alue. Komission kanta on se, että jos tällä on tarkoitus olla todellista vaikutusta, niin silloin alue täytyy laajentaa myöskin koskettamaan Puolan raja-aluetta, koska jos nyt sovelletaan tätä 30-50 kilometrin määräystä niin tuolla Puolan raja-alueella olisi hyvin pieniä kaupunkeja. Ne eivät olisi sitten turisteille tai kulttuurihenkilöille kovinkaan kiinnostavia, joten jotta tällä ehdotuksella on todellisia vaikutuksia, niin tästä syystä tarkoituksena on laajentaa tätä raja-aluetta. Myöskin turvatoimet pysyvät muuttumattomina asetuksessa. Puolan viranomaiset ovat jo sitoutuneet siihen, että selkeästi merkitsevät tämän suurennetun raja-alueen ja myöskin aloittavat kohdennetut tiedotuskampanjat. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos. Kiitos sitten herra Jasiski Puolan puheenjohtajavaltion puolesta. Haluaa ehkä ottaa kantaa tähän Kaliningrad-kysymykseen. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja haluan tässä tervehtiä Euroopan parlamentin jäseniä. Tämä ei ole mikään tyypillinen tilanne, kun puheenjohtajavaltio aivan nyt tässä loppuvaiheessa tulee jäsenvaltiosta. Hyvin suuri osa näistä myönteisistä vaikutuksista tulevat näistä muutoksista tähän nimenomaiseen asetukseen. Ja jotta tämä nyt tehtäisiin aivan selväksi, niin tästä syystä minä puhun puheenjohtajavaltion nimissä ja haluan teille kertoa heti, mikä on tilanne työryhmässä ja miten työt ja keskustelut Koreperin ja neuvoston tasolla ovat meneillään. Haluaisin ensin tässä käsitellä kohtaa neljä esityksessä, jonka me olemme saaneet Puolan valtuuskunnalta rajatyöryhmässä. No, tämä PowerPoint-esitys, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat nähneet, toteaa, että avoimuus Euroopan parlamentin osalta on tärkeää. No siis Puolan puheenjohtajavaltion kanta on se, että tämä on yksi niistä ratkaisevan tärkeistä kysymyksistä, jolla haluamme aloittaa. Tämä on sama suunta kuin se, minkä olemme ottaneet jäljellä olevien jäsenvaltioiden kanssa, se, että haluaisimme kertoa teille tarkasti, mitkä ovat ne tekniset toimenpiteet, joita tulevaisuudessa mahdollisesti allekirjoitetaan kahdenvälisesti esimerkiksi Puolan federaation ja Venäjän federaation ja Puolan välillä tällä kyseisellä alueella. On kolme tärkeää asiaa, joita haluaisin nyt painottaa ja myöskin mielelläni Liben sihteeristön kautta annan teille kaikki ne yksityiskohdat, joita olemme työstäneet. Ja nämä kolme tärkeää kysymystä on se, että kyseessä ei ole puheenjohtajavaltion politiikka. Me olemme tehneet aivan valtaisaa työtä tarkastellessamme, että voiko tällainen samankaltainen tilanne tapahtua jossakin muualla me emme ole löytäneet samankaltaista ratkaisua. Tämä on hyvin erityinen asia. Tästä syystä tähän tarvitaan myöskin erityiset toimenpiteet. No sitten toinen asia, jonka komissio mainitsi, on melko lyhyt. Me emme halua muuttaa määritelmää millään tapaa. Kohta kolme. Kaikki, minkä olemme tehneet jo yli kaksi vuotta ennen kuin lähestyimme komissiota, oli riskianalyysi ja selkeät tilastot, joita analyysistä tulee, on se, että liittyykö tämä jotenkin Schengenin alaisuuteen liittyviin kysymyksiin, niin näin ei ole. Ja sitten vielä lopuksi tämä lähtee tämä asiakirja huomenna neuvoston sihteeristöltä. Ja tähän on tarkoitus kaksi tiedonantoa hyväksyä. Ensimmäinen käsittelee sitä, ja tämä siis nimenomaan liettualaisten suuntaan, että tämä ei ole puheenjohtajavaltion politiikkaa. No sitten toinen asia liittyy siihen, että tämä sisältää kaikki tekniset ja logistiset toimenpiteet, joita tulevaisuudessa mahdollisesti tulee olemaan, jotta tässä tulee vastaava Schengenin kanssa. Kaiken kaikkiaan haluamme kiittää komissiota siitä, että se on tämän ehdotuksen tehnyt. Ja olen käytettävissänne. Kiitos. Thank you. Thank the Polish presence. Kiitoksia Puolan puheenjohtajavaltiolle tästä esityksestä, herra Jasinski. Ja nyt annamme sitten puheenvuoron eh, esittäjälle Tianta Feridikselle. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minä haluaisin kiittää komissiota ja puheenjohtajamaan edustajaa, kun se on esitteli näin ansiokkaasti tämän asiakirjan. Uskon, että ilmaisin meidän valiokuntamme tuntoja ja mielipiteitä ja aivan varmasti minun ryhmäni näkemystä. Hyväksyn tämän komission esityksen, koska sillä on tavoitteena parantaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Uskon, että kun on kyse vapauksia valvovasta peräänkuuluttavasta valiokunnasta, niin emme, ei tässä ole mitään vaikeutta asettaa Kaliningrad sille luettelolle, siihen luetteloon, jossa on erityisalueet, koska itse asiassa sehän on EUn rajojen sisällä. Mutta pitäisi saada neuvostolta myös jotakin varmuutta siitä, että tämä työ tullaan todella totauttamaan, että voisimme olla varmoja, että se viedään hyvään päätökseen. Haluaisin sanoa myös, että olen avoin kommenteille, kysymyksille kollegolta ja, ja sen jälkeen, varsinkin sen jälkeen kun kuuntelin kollegoita, niin varmasti käymme hyvän keskustelun. Short and, uh, Kiitoksia. Puhuit erittäin lyhyesti ja tämä kyllä auttaa meitä, koska Meillä oli 20 minuuttia aikaa tähän, mutta täällä jotkin kädet ovat nousseet pystyyn. Rouva Staloka, niin olkaa hyvä. Thank you, chair. Simply as Kiitos puheenjohtaja varjo esittelijänä ja vihreiden edustajana. Sanon, että me tuemme tätä. Ja minä itse olen tämän kyseisen alueen edustaja, Baltian maiden edustaja, niin tästäkin syystä minä puolan erittäin paljon tätä liikkumisvapautta meidän alueellamme. Toivotan paljon menestystä tälle ehdotukselle. Kiitos. And Mr. Busutil. Kiitoksia sitten edustaja Bussutil. Kiitos puheenjohtaja. EPP täytyy vielä keskustella tästä sisäisesti, mutta äh, tämän esityksen pohjalta en näe mitään syytä sille, että me emme voisi tukea tätä. Kiitos. Other, any other point? Onko muita puheenvuoropyyntöjä, kommentteja? Any other contribution? Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei mitään reaktiota siihen, mitä esittelijä, varjoesittelijä ja EPPn koordinaattori totesi, no sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Valtio, suostutteko tähän? No niin, hyvä. Sitten meillä alkaa yhteinen keskustelu Schengen-paketista. Meillä on tässä kaksi kohtaa, kohdat 5 ja 6. Tämä liittyy Schengenin säännöstöön, arviointimekanismiin, perus, sen perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Meillä on täällä erittäin kokenut esittelijä Schengen-asiakirjojen kohdalla, herra Carlos Coelho. Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Schengenin säännösten vahvistamisesta, arviointimekanismista Schengenin säännösten osalta, ja tämä sisältää asetuksen muuttamisen. Komissio on tämän ottanut käsittelyyn ja näin ollen kuulemme myöskin komissiota ensin, sitten kuulemme esittelijää ja sitten meillä on myöskin hiukan aikaa käydä keskustelua komission edustaja, rouva Belinda Pike tai Monika Moshammer. Belinda Pike. Niin, minä olen Belinda Pike. Niin, olkaa hyvä. Olen erittäin iloinen, että voin olla täällä valiokunnassa paikassa. Olen siirtolaisuus vastaava sisäasiain pääosastolla ja nyt puhun tästä paketista, joka on hyväksytty. Se sisältää tiedonannon ja myöskin arviointimekanismin uudistamisehdotuksen ja myöskin Schengenin säännöstöt paperin. Me jaamme nämä paperit ja toivottavasti niiden avulla voimme myöskin hiukan selventää, että mitä ehdotamme, mutta haluaisin nyt tässä puhua tästä sisällöstä. Parlamentti ymmärtää sen, että EUn kansalaisilla täytyy olla vapaa liikkuvuus turvallisessa rajattomassa, rajattomalla Euroopan alueella. Me emme saa asettaa rajoja jotta kansalaiset voivat vapaasti kulkea EUn alueella. Ja tästä syystä mielestämme Schengen on asioita tässä vuosien saatossa. Nyt meidän täytyy tarkastella, voisimmeko saada sen hiukan tehokkaammaksi. Ja että Schengenin hallinto on tehokkaampi, niin se on asia, jota tässä tarkastelemme. Tässä myöskin lehdistössä on aika paljon käsitelty sitä, mitä nämä ehdotukset tarkoittavat, mutta nämä eivät kuitenkaan pohjaudu varsinaisiin analyyseihin. Tämä paketti, jota me tässä ehdotamme, on yhteensopiva senkin kanssa, mitä me toukokuussa esitimme liittyen siirtolaisuuteen. Ja tämä on myöskin yhteensopiva Euroopan parlamentin päätöslauselman kanssa. No, nämä kolme tärkeää komponenttia tässä paketissa ovat seuraavat. Minä käsittelen niitä erikseen. Ensimmäinen liittyy arviointimekanismiin, toinen koskettaa rajakoodeksia ja hyvin rajallisia mahdollisuuksia tilapäisesti ottaa käyttöön näitä rajavalvontatoimenpiteitä. Ja sitten kolmas asia, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä parlamentille, on poliittinen neuvonta se, siitä, miten Schengen toimii. Haluaisin nyt aloittaa tämän arviointimekanismin osalta. Te tiedätte, että meillä oli jo ehdotus lokakuussa, jonka tarkoituksena oli muuttaa arviointimekanismia ennaltaehkäisevämmäksi työvälineeksi, jotta jäsenvaltiot soveltavaiset Schengen-säätöjä. Tämä ehdotus täydentää tuota viime vuoden marraskuun ehdotusta, josta täällä on jo puhuttu. Kertoisin vielä, että tämä, sitä ei ole muutettu, vaan yhteispäätösmenettelyn puitteissa muutamme tätä parlamentin ensimmäisessä ja neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä, mutta me kuitenkin nyt saamme sen valmiiksi. Me pidämme kiinni oikeusperustasta artiklasta 77. Minä tiedän, että parlamentti valiokunnan kokouksessa painotti sitä, Äh, kun se keskusteli puheenjohtajavaltion kanssa ja myöskin päätöslauselmassa sitä painotettiin. Artikla 77 on sopiva oikeusperusta tälle ehdotukselle. Me Olemme myöskin tietoisia siitä, että koko joukko jäsenvaltiot on eri mieltä. Me kuitenkin edelleen pidämme kiinni kyseisestä artiklasta ja äh, toivomme, että Euroopan parlamentti meitä tukee. No sitten elementit, jotka ovat uusia tässä arviointimekanismissa – ovat artiklat 13 ja 14. Tässä helpotetaan parlamentin parlamentin käsittelyä tästä, tämän ehdotuksen osalta, että näette mikä on uutta. Me olemme nämä asiat painaneet tummemmalla Nämä tummemmalla painetut ovat siis uusia elementtejä tässä ehdotuksessa. No se, mitä me haluamme tehdä, on mennä ikään kuin arvioinnista eteenpäin ja myöskin varmistaa, että jäsenvaltiot, jos ne joutuvat ongelmiin, saavat tarvitsemansa avun ulkorajoillaan. Ei riitä, että julkaistaan suosituksia, mm, vaan sitä täytyy myöskin valvoa. No, jos jäsenvaltio joutuu vakaviin ongelmiin eikä kykene näistä pitämään kiinni Schengenin sisällä, niin silloin EU-virastojen tulisi antaa teknistä apua esimerkiksi Frontexin. Näiden järjestelmien avulla voidaan ehkä tilanne ratkaista, mutta jos tuki ei auta, niin unioni voisi päättää, että rajavalvonta otettaisiin käyttöön joissakin tai kaikissa jäsenvaltioissa viimeisenä keinona äh, hyvin rajalliseksi ajaksi. No tämän eh, arviointimekanismin ehdotuksen eh, jälkeen ja kun niin, tämän jälkeen tarkastelemme Schengenin rajasäännöstöä ja tarkoituksena on muuttaa sitä, miten tehdään päätöksiä, eh, että silloin kun tilapäisesti otetaan käyttöön sisärajojen valvonta. Tämänhetkisten sääntöjen pohjalta on olemassa jo mahdollisuuksia, että, tietyt, että jäsenvaltiot rajalliseksi ajaksi ottavat nämä valvonnat uudestaan käyttöön. Artiklassa 22, 3, 4 ja 5 on jo määritelty näistä toimenpiteistä. Tarkoituksemme ei ole muuttaa sitä perustaa, minkä pohjalta tällaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Ainoa syy ottaa sisä rajavalvonta uudestaan käyttöön on hyvin vakava uhka sisäiselle turvallisuudelle tai suurelle yleisölle. Tämä arvio voidaan tehdä joko kansallisella tai eu tasolla. Me emme nyt halua helpottaa sitä, että nämä rajavalvonnat otetaan uudestaan käyttöön, vaan tällainen vakava uhka on oltava olemassa – sitten täytyy voida osoittaa, että jos valvontatoimenpiteet otetaan uudestaan käyttöön, että ne ovat tarpeellisia, että niillä on vaikutusta tämän vaikean uhan alla. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja sitä tulisikin painottaa. Me myöskin ehdotamme, ja tämä on mielestäni oikea tapa, Schengen kehittyy. Se, että valvontaa otetaan uudestaan käyttöön, sen tulisi tapahtua EUn tasoisen päätöksen kautta, koska tällaisilla rajavalvontatoimenpiteillä on vaikutusta kaikkiin EUn kansalaisiin, joten EUn intresseissä on, että se varmistaa, että päätökset tehdään johdonmukaisella tavalla. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tai ne voivat myöskin ottaa valvontatoimet käyttöön, jos esimerkiksi terrorismin uhka on olemassa. Heinäkuussa Ruotsissa käytettiin lyhyen aikaa sisäisiä rajavalvontatoimenpiteitä Norjan joukkomurhan jälkeen. Myöskin Norjassa otettiin vastaavat valvontatoimenpiteet käyttöön sisärajoilla siinä tapauksessa, että nopeaa toimintaa tarvitaan, niin jäsenvaltio voi yksipuolisesti ja lyhye, lyhyeksi ajaksi ottaa valvontatoimenpiteet käyttöön viideksi päiväksi. Viiden päivän jälkeen tehdään EU-tason päätös ö, aikarajan pidentämisestä. No sitten kolmas ö, kohta on se, että pyritään poliittista neu- neuvontaa parantamaan, ja tämä on myöskin tiedonannossa mukana. Me, me haluaisimme ehdottaa, että parlamentti ja neuvosto kävisivät säännöllistä keskustelua ehkä noin puolivuosittaisella tasolla Schengenin toiminnasta. Tehtäisiin ikään kuin terveystarkastus Schengenistä. Komissio tarjoaisi perustan ja raportin aina puolen vuoden välein siitä, miten Schengen toimii ja mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin tulisi puuttua. Tämä helpottaisi meitä yhteisesti, parlamentti ja neuvosto ja komissio, tarkastelemaan tilanteita ja myöskin ottamaan oppia. Tarkoituksena ei ole reagoida ainoastaan yksittäisiin ongelmiin, tapahtumiin, vaan että saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva pitkällä aikavälillä, jotta voitaisiin varmistaa Schengenin asianmukainen toiminta. Kiitos. Thank you. Mrs. Pike. Now we hear from... Kiitoksia. Sitten kuulemme esittelijää herra Koijoa ja tämän jälkeen puheenvuoron saa Puolan puheenjohtajavaltio ja sitten aloitamme keskustelun. Herra Koijo. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Olemme kaikki samaa mieltä sanoissamme, että tämä Schengenin arviointijärjestelmä on ihan asianmukainen. Olemme myös samaa mieltä siitä, ainakin enemmistö on sitä mieltä, että on erittäin kiireellistä saada asiat yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi. Mitä me haluamme? Haluamme tietysti hyvin avointa, läpinäkyvää, tehokasta soveltamista, joka olisi yhteneväinen. Tämähän oli Euroopan parlamentin tavoite jo sen jälkeen, kun tämä komission ehdotus tuli meille vuonna 2009. Tavoite tunnustettiin ja hyväksyttiin alun alkaen hyväksi sy- syyskuussa. Ja siinähän sanottiin, kuinka tärkeää on vahvistaa valvontaa sen suhteen, miten jäsenvaltiot soveltavat Schengenin säännöstöä ja vastaavat näin ollen olemassa oleviin puutteisiin ja systeemin heikkouksiin komissio on ihan samaa mieltä tavoitteiden kanssa. Pitää tehdä enemmän. Haluaisin kiittää komissiota, koska tässäkin he ovat todella kuulleet europarlamenttia. Minä arvostan erittäin paljon sitä, että veditte pois oman ehdotuksenne, joka on peräisin vuodelta 2009 ja teitte uuden viime vuoden marraskuussa 2010. Eli näin Euroopan parlamentti on voinut toimia yhdessä yhteispäämenettelyn puitteissa neuvoston kanssa tästä Schengenin arviointi arviointimekanismin soveltamisen varmistamisessa. Minä voin sanoa, että varmasti minun mietinnössäni esitetyt ehdotukset tulevat saamaan enemmistön tuen ja, ja varmasti ne löytyvät tästä uudesta paketista, joka tullaan esittelemään piekkoin. Kuten tässä kuulimme, miten meille selitettiin, ensimmäisissä ehdotuksissa pyritään muuttamaan arviointimekanismin joitakin kohtia. Suuret muutokset tulevat komissiolta. Ne ovat ihan linja, linjassa parlamentin tekemien ehdotusten kanssa, kuin ne myös ilme, tulevat esille minun mietinnössäni ja, pää, ja, ja myöskin päätöslauselmissa. Joistakin vaikeuksista on päästy on kuitenkin päästy sopuun ja Frontex-viraston pitäisi ö, ottaa ehkä vielä keskeisempi rooli näiden asioiden läpiviemisessä. Viimeisessä kohdassa ja noin väliaikaisesti pitäisi luoda mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön rajavalvonta. Toinen ehdotus vastaa siitä, mitä me pyysimme komissiolta, eli me pyysimme oikeusperustaa jotta voisimme todella ottaa käyttöön tämän mekanismin ja mahdollisesti palauttaa väliaikaisesti sisärajoille rajatarkastukset. Sekin tulee esille minun mietinnössäni, mutta tämä on kuitenkin Schengenin säännöstön perustan väliaikaista, se edellyttää Schengenin säännöstön väliaikaista muuttamista, mutta me olemme varmoja siitä, että me teemme vakavasti työtä ja näin me voimme tarjota EUlle todellisen Schengenin arviointimekanismin. Ja nyt me varm- odotamme parlamentilta, mutta erityisesti neuvostolta, mm, että se menisi vielä pitemmälle, että voisimme tehdä paremmin hyvää yhteistyötä. Kiitoksia, edustaja Koelio. Nyt voidaan kuulla puolon puheenjohtajan valtion edustajan näkemyksiä. Ennen kuin ryhdymme keskustamaan jäsenten kanssa, meillä on täällä aika pitkä luettelo jäsenistä, jotka haluavat ottaa kantaa. Jollei niin sitten siirrytään suoraan jäsenten vuoroon ja ehdotan, koska meillä on täällä valtava luettelo, että pitäydytään kolmen minuutin puheenvuorossa. nenä. Edustaja Bussutti ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kannatan näitä ehdotuksia ja varsinkin haluan kiittää komission esityksestä ja esittelijän esityksestä. Minä suhtaudun myönteisesti näihin ehdotuksiin, koska olen sitä mieltä, että jos meillä on EU:ssa liikkumisen vapaus oikeutena, niin sen ei tulisi koskea yhtä yksittäistä jäsenvaltiota yksipuolisen sopimuksen nojalla, että voitaisiin poistaa tällainen oikeus. Eli periaate puolella. Tuen mielelläni tätä ehdotusta. Kysymykseni liittyykin pikemminkin tähän käytännön vaikutuksiin ja siihen varsinkin, millä tavalla voidaan varmistautua siitä, että päätös, joka tehdään Euroopan unionissa sen sijaan, että se tehdään yksittäisessä jäsenvaltiossa, jonka tavoitteena on siis ottaa uudelleen käyttöön rajatarkistukset, on päätös, joka on riittävän avoin, samoin erittäin perusteltu. Kaikkihan tunnemme yhden tapauksen hyvin. Äskettäin mitä tänä vuonna Ranskan viranomaiset ottivat käyttöön kansalliset tarkastukset Italian rajalla tuntemistamme syistä. Käsityksenä tässä uudessa tapauksessa uuden lainsäädännön nojalla – Tämä enää ei olisi ollut mahdollista Ranskan viranomaisille yksipuolisesti. No hyvä. Mutta mitä, mikä turvaa Euroopan unionissa sen, että siellä tehty päätös, sen sijaan että se tehdään kansallisesti, olisi riittävän avoin ja perusteltu, jotta se tarjoaisi tuolle jäsenvaltiolle varmuuden siitä, että sen kokema uhka julkiselle järjestykselle otetaan käsittelyyn. Ja mitä voidaan varmistaa siitä, ettei päätöstä tehdä subjektiivisin, vaan objektiivisin perustein. Haluaisin, että komissio ehkäpä myös esittelijä jollain tapaa meitä tässä vakuuttelisi. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Ensio. Consider că acest uh, nou pachet legislativ prezentat de Comisie aduce îmbunătățiri, va aduce... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio tuo tässä parannuksia Schengenin järjestelmään. Ikävä kyllä, uskon, että se ei täysin äh, uudista tätä kansalaisten vapaan liikkuvuuden alueen valvontaa, kun ajatellaan arviointimekanismia, niin komission uusi ehdotus sisältää joitakin aikaisempia ehdotuksia, joita live-valiokunta on esittänyt. Tärkein näistä on se, että siinä ehdotetaan seuraamusmekanismia ja apumekanismia sellaisille jäsenvaltioille, jotka eivät kykene soveltamaan säännöstöä. Tässä otetaan huomioon, että jäsenvaltiot, Frontex ja komissio niiden täytyy ryhtyä toimiin ennen seuraamusten soveltamista. Tämä sanktiojärjestelmä, rangaistusjärjestelmä voi olla tehokas toimenpide, jolla voidaan rohkaista Schengen-jäsenmaita eh, lainsäädäntökriteerien noudattamisessa. Sen avulla voidaan myöskin ratkaista tilanteita, eh, jossa jäsenvaltiot joutuvat ongelmiin. Haluaisin tässä nyt ottaa esille yhden erityisen asian. Sen, että me emme ole samaa mieltä, että me tai tue sitä ajatusta, että jäsenvaltioita ei voi koskaan poistaa Schengenin alueelta. Meidän täytyy aina löytää ratkaisuja eurooppalaisen yhteisvastuullisuuden hengessä. Ja sitten toinen asia on se, että on valitettavaa, että Euroopan komissio ei ole painottanut Euroopan parlamentin ajatusta siitä, että hyväksyttäisiin yhtenäinen järjestelmä Schengenin jäsenvaltioille ja ehdokasvaltioille. Niin kauan kun meillä on kaksi arviointijärjestelmää, meillä on tämä kaksinaismoralismi kysymys, joka ei ole yhteisen ei ole yhtäläisyysperiaatteen mukainen. Se, että käytettäisiin turvamekanismeja ja se, että otettaisiin rajavalvonta uudestaan käyttöön, mm, lähtee sellaisesta olettamuksesta, jonka mukaan täysin vapaa liikkuvuus olisi sääntö ja että rajavalvonnan käyttöönotto olisi ainoastaan tilapäinen toimenpide. Tästä syystä komission ehdotus sisältää joitakin hyvin myönteisiäkin kohtia. Eräs positiivinen huomio on se, että uusi mekanismi edellyttää sen, että rajavalvonnan käyttöön otto tapahtuu edelleen EUn tasolla ja tämä on erittäin myönteinen kehityskulku verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Kun jäsenvaltiot yksipuolisesti ottivat rajavalvonnan uudestaan käyttöön, niin kuin esimerkiksi Tanskan ja Ranskan kohdalla kävi. Meidän ryhmämme pitää kuitenkin huolestuttavan, huolestuttavana sitä, että komission ehdotus ehdottaa, että nämä asiat päätettäisiin komitean menettelyssä ja näin ollen Euroopan parlamentti jäisi keskustelun ulkopuolelle, eikä voisi myöskään osallistua päätöksentekoon. Me tiedämme, että komitean menettelyssä Euroopan parlamentilla on hyvin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa. Ja sitten toinen huolestuttava asia on se, että uhat julkista hyvinvointia vastaan sisältävät myöskin nämä siirtolaisvirrat. Ne eivät kuitenkaan ole syy, tai niiden ei tulisi olla syy rajavalvonnan käyttämiseksi, vaan tässä tulisi parantaa kyllä valvontaa ulkorajoilla. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on kyseessä aihe, joka on herättänyt aika paljon tunteita silloin, kun se tuli parlamenttiin käsittelyyn. Vaan se, tuli, se ei tullut komission kautta, vaan tiettyjen maiden yksipuolisen toiminnan kautta. Olemme ilahtuneita siitä, että komissio nyt tuli parlamenttiin Olemme tyytyväisiä tämän mekanismin käsittelyyn siihen, että komissio on halunnut ottaa huomioon useita esittelijöidemme esittämiä kommentteja, kuten myöskin se mekanismi, jota komissio aikoo käyttää näissä ylimääräisissä rajatarkastuksissa, joita tulevaisuudessa sallittaisiin. Uskoakseni komissio haluaa pitää aivan selvän rajan sen suhteen, että kysymys on nimenomaan kansasta uhasta ja yleensä järjestykseen liittyvästä uhasta. Se, mitä Simon Busutil totesi, niin objektiiviset kriteerit. No ainahan subjektiivinen tulkita no näinhän lainsäädännössä yleisestikin on asianlaita. Ehkäpä kuitenkin tässä suhteessa olisi parempi, että meillä olisi joku neutraali taho, kuten esimerkiksi komissio, sen sijaan, että jäsenvaltiot päättävät, niillähän on myöskin omat tunteensa ikään kuin. Mutta kertokaapa, mikä tämä uhka järkisi, tai yleisen turvallisuudelle oli, joka kohdentui Tanskaan. Eli komissiolta tulevat ehdotukset meidän mielestämme ovat hyvä askel eteenpäin ja toivomme, että parlamentissa kykenemme löytämään parhaat mahdolliset tavat löytää tarkemmat sanamuodot, joiden avulla voidaan turvata koko Schengenin säännöstö, joka mielestäni on aivan yhtä tärkeä kuin taloushallinto toiselta puolelta, kun katsotaan koko Euroopan unionin tulevaisuutta. Kiitoksia. Shadows, Mrs. Lut- Seuraavana Varjo, esittelijä edustaja Ludford. Thank you, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kuten kollegani Pidän erittäin hyvänä tätä uutta pakettia ja sitä seikkaa, että tämä pohjautuu suurimmaksi osaksi parlamentin ja herra Koelion tekemälle työlle. Tämä on avoimempi, tehokkaampi, parempi esimerkiksi valvonnan riskinarvioinnin osalta. Ja tässä Vaaditaan myöskin toimintaohjelmaa ja Frontexin mukaan ottamista. Eli tämä on hyvä asia ja herra Koilio on saanut hyvin edistettyä näitä kysymyksiä. Tämä on hyvä asia. Minä sanoin aikoinaan tästä mietinnöstä, että tuin sitä, että nämä kaksi arviointijärjestelmää yhdistettäisiin, että ei olisi eri kriteereitä, ei sovellettaisi eri kriteereitä näiden Schengenin ehdokasvaltioiden ja varsinaisten jäsenten osalta. Tässä pitäisi todellakin ottaa mukaan esimerkiksi korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja nämä nyt eivät tässä kuitenkaan ole mukana Schengenin jäsenvaltioiden kohdalla, joten toivon, että voimme edelleenkin jatkaa tämän asian työstämistä. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, tämä on mielestäni mielenkiintoinen se, että yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voitaisiin arvioida – tätä ei tulisi niinkään nähdä ikään kuin näiden maiden oikeutena osallistua, vaan muiden maiden oikeutena arvioida yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, että täyttävätkö ne velvoitteensa niiden osien kohdalta, joihin ne osallistuvat. Schengenin inform- tai tietojärjestelmä, tietosuoja, poliisiyhteistyö ja niin poispäin. En ole tai unohdin tarkastaa sen kaavakkeen, jota käytetään tuon IT-viraston kohdalla. Pitäisikö, tässä pitäisi nyt käyttää tällaista, no siis parlamentti haluaa artiklan 77 oikeusperustaksi. Ja totta kai me haluamme yhteispäätösmenettelyn. Olen kyllä samaa mieltä tästä. Emme voi sitä artiklaa 70 hyväksyä oikeusperustaksi, 77 antaa meille tämän yhteispäätösmenettelyn, mutta 70 sitten taas Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan mukaan ottamisen, eli tässä ollaan ikään kuin puun ja kuoren värissä. No jokin ratkaisu voidaan löytää, ja kyllä tässä edistystä on tapahtunut. Herra Coelho halusi löytää jonkin pragmaattisen ratkaisun. Täytyy nyt palata vielä tähän it viraston, mutta tämä on, tässä on nyt kyse kuitenkin muiden Schengen-jäsenvaltioiden oikeudesta arvioida Irlantia ja yhdistynyt kuningaskunta. No sitten tämä ö, tiedonantoviittaus, työ jatkuu ö, Schengenin sääntöjen johdonmukaisen täytäntöönpanon osalta. Esimerkiksi oleskeluluvat ja passit koska esimerkiksi aikaisemmin tänä vuonna ei ainoastaan Ranska ottanut rajavalvontaa käyttöön, vaan Italiakin taisi tässä olla mukana. Toivottavasti kuulemme lisää tämän työn edistymisestä. Edustaja Stanokka, varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin kannatamme tätä uutta EU-pohjaista mekanismia ja vaadimme että tilanteessa, jossa vaaditaan välitöntä toimintaa, jossa jäsenvaltiot toimivat, näiden tulee olla poikkeuksellisia ja vain viiden päivän ajan. Emme ole sitä mieltä, että tuota aikaa määrää voidaan pidentää. Olemme samaa mieltä sosialistien kanssa siinä, että hyl- käymme yhteyden maahanmuuttajiin tai uhat yleiselle järjestykselle. Me kannatamme vahvaa määritelmää lainsäädännössä, kun puhutaan julkista politiikasta, vakavasta uhasta tai sisäisestä turvallisuudesta tai jatkuvat sisärajatarkastukset. Näiden määritelmien ei tulisi sellaisenaan sisältää määritelmää maahanmuuttajasta. Sitten palautusmenettelyt, ne eivät voi vaikuttaa siihen, että rajavalvonta lisätään sisärajoilla. Ja kun puhutaan menettelyistä, ja asiakirjoista, niin parlamentin täytyy olla mukana näissä kysymyksissä silloin, kun kun tätä valvontaa tarkastellaan uudelleen. Eli komission täytyy ottaa parlamentti myös tähän mukaan. Siis tähän menettelyyn myös mukaan. Kiitoksia. Frau Keller. Puheenjohtaja. Kiitoksia ja edustaja Keller. Niin, olen kyllä tässä aika lailla samaa mieltä siitä, mitä Tatjana oli totesi. Haluaisin painottaa sitä, että vaikka kyllä puolamme tätä komission lähestymistapaa, niin meillä on kyllä ongelmia liittyen tähän, että maahanmuuttajat olisivat tässä uhka yleiselle turvallisuudelle. Miksi tämä, miksi tätä on niin painotettu, tätä maahanmuuttoa? Me usko, että maahanmuuttajat ovat tässä uhka yleiselle turvallisuudelle tai järjestykselle. Kun ajatellaan parlamentaarista osallistumista, me kuulemme komission näkökulman, mutta kun kyse on siitä, että tehdään päätöksiä siitä, että missä maassa rajavalvonta otetaan käyttöön, missä ei. Jos jäsenvaltio tätä pyytää, niin on ratkaisevaa, että parlamentti saa myöskin tiedot siitä, miksi he haluavat sulkea rajat ja millä perusteella. Sitten toinen kysymys, joka ehdotuksessa vielä jäi hiukan auki, on se, että mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ei ei sovella näitä päätöksiä, joita EUn tasolla tehdään. Mitä sitten tapahtuu? Puheenjohtaja, kiitoksia herra Triantafilidis. Puheenjohtaja, olen ryhmäni varjoesittelijä, mutta kun... En ole ryhmäni varjoesittelijä, mutta kun rouva itse oli paikalla, niin haluan itse tässä kuitenkin taputtaa tälle hyvälle komission tekemälle esitykselle ja että halutaan säilyttää Schengenin säännöstö tältä osin kun halutaan samalla kuitenkin ostaa käyttöön osittain uusi valvontamekanismi. Tämän avulla jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin väliaikaisissakin valvontatoimenpiteissä, mutta ne eivät enää olisi niin yksipuolisia. Me olemme sitä mieltä, että kuitenkin, että komissio ei ole nyt ihan pistänyt, ei ole kuitenkaan ihan kokonaan osunut tähän ongelman ytimeen, koska tässä on kyse määräyksistä säännöstössä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat harjoittaa valvontaa omilla rajoillaan. Puhutaan esimerkiksi tilanteissa, joissa turvallisuus on uhattuna, eli silloin säännöstö säilytetään sellaisenaan tässä kategorisoinnissa joissakin tapauksissa on otettu esille ö, olettamuksia, jotka eivät ole minulle ainakaan täysin selkeitä. Tämä tarkoittaa ehkä kolmansia maita. Tässä lausekkeessa ei puhuta ihan tarkasti nimenomaisesti, mitkä ovat nämä kyseiset tapaukset ja missä, missä puhutaan kolmansien maiden massiivisesta vaikutuksesta, kansalaisten maiden kansalaisten massiivisesta vaikutuksesta. Tässä on vähän avattu liikaa marginaalia sille tilanteelle, että mennään liikaa rajo, rajatapausten yli. Toiseksi Frontexista. Mitä tulee tapahtumaan siinä tapauksessa, että jotkut jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteitaan rajavalvonnassa. Ja mitä tulee niiden maiden kohdalla, joiden pitää ottaa maaperälleen vastaanottaa äh, Frontexin tehtäviä? Kiitoksia. Komission edustaja sanoi, että siinä tapauksessa, että jäsenvaltio aina jatkuvasti ei täytä velvollisuuksiaan EUn ulkorajoilla, niin sillä olisi valta ottaa käyttöön oma valvontamekanisminsa ilman, että se joutuu pitämään jäsenvaltion suostumusta. Komissio ei sano, mitä oikeuksia sillä on, jos jäsenvaltiolla on ulkoraja, olisi liian tehokas valvoissaan ulkorajaansa. Olisiko unionilla sellainen mekanismi, jonka avulla se voisi kumota nämä jäsenvaltion toimet ja näin tehdä sen jäsenvaltiosta vielä huokoisemman. Ehkäpä näin olisi mahdollista. Lisäksi ehdottaa se, että kaikki mahdolliset valvonnan vähennykset, miten pitkäksi aikaa ne, nämä päätökset tehdään Euroopan unionissa. Viimeinen valvontavalta ja viimeinen äh, itsevaltiuden äh, saareke, jonka komissio aikoo tuhota, on tässä jäsenvaltioiden oikeudet toimia olisivat rajoittuneet viiteen päivään, joka jälkeen komission ei pitäisi käsitellä asiaa enää kuuteen viikkoon. Mitä tapahtuu sitten tässä välissä? Olisivatko rajat aivan apposen auki? Olen ilahtunut, että yhdistynyt kuningaskunta on Schengenin alueen ulkopuolella ainakin toistaiseksi. Now, let's hear from... Kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Mathieu. Kiitos puheenjohtaja. Minä äh, suhtaudun ihan myönteisesti komission ehdotuksen suurelta osin Schengen on säännöstö, jota meidän pitää helliä. Euroopan kansalaiset ovat ainakin iloisia olleet siitä. Kuten ranskalaisena minun on kuitenkin äh, sanottava jotakin kommentteja. Olen äh, vähän tässä kallistun neuvoston puoleen ja olen sitä mieltä, että tämä johdanto-osioissa puhutaan kiireellisyystapauksissa, rajavalvontatapauksissa ja poikkeuksissa olosuhteissa, niin tämä osio ei kyllä sovi minulle al- alkuunkaan. Mielestäni on kyse jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta ja eihän se nyt ole komission tehtävä ehdottaa ainakaan tällaisia, eikä Euroopan, eikä huippukokouks, eikä parlamenttikaan pyytänyt tällaista. Eli komissio on mennyt vähän tässä valtuuksiensa yli tässä asoitteessa. Haluaisin saadakin vastauksen. Onko tässä kyse siitä, että otetaan rajavalvonnat uudestaan käyttöön kiireellisissä tapauksissa? Mitä tapahtuu viiden päivän kuluttua sen jälkeen, kun jäsenvaltio on joissakin poikkeuksissa olosuhteissa ottanut tämän rajavalvonnan uudelleen käyttöön? Kuinka paljon aikaa se tulee kestämään ennen kuin saadaan komissiolta lausunto tästä komitologian, puit- komitologian puitteissa? puitteissa, anteeksi, koska tämä lausuntohan tullaan antamaan aika pitkän aika janan kuluttua, eli kuinka kauan pitää odottaa, ja haluaisin eh, komission kertovan meille ainakin mm, viiden vuoden ajalta, kuinka monta tapausta on, on jouduttu ottamaan, kuinka monta kertaa on annettu tämmöinen kirjallisuustapaus rajavalvontakysymyksissä. Mrs. Botskurt. Kiitoksia, edustaja Boskurt. Kiitoksia puheenjohtaja. Otan esille kaksi käytännön kysymystä, koska niin paljon on jo sanottu. Tämä ehdotus ja siis tämä toinen ehdotus, tämä tarkistus tuohon asetukseen, miten se suhtautuu siihen, että muutetaan Schengenin rajakoodia vuodelta 2006? ja vuodelta 2011. Näitä asioita seuraan. Kysymys on teknisistä muutoksista. Mutta jos tässä muutetaan jotain muuta vielä, niin miten ne sitten tämä ehdotus suhtautuu niihin? Se on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on se, että komissio on ilmaissut, että siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot ei kykene valvomaan rajojaan, niin se johtaa siihen, että otetaan rajat uudelleen käyttöön, mutta kysymys on siitä, että miten Euroopan komissio aikoo tämän tehdä. Miten tehdään, varmistaudutaan siitä, että jäsenvaltiot eivät piiloudu tämän ehdotuksen taakse ja näin vältä koko rajavalvonnan. Thank you. Kiitos. Edustaja Köns. Uh, Kiitos paljon tämä viimeinen mahdollisuus, eli tämä yksipuolinen päätös ottaa rajavalvontatoimet käytännössä voi olla melko riskaabeli asia. Olemme käytännössä nähneet, miten usein tämä sitten tuleekaan toistumaan, kun tätä sovelletaan. Mutta haluaisin myöskin mainita tämän kaksinaismoralismin, joka täällä jo mainittiin. Parlamentti totesi, että tämä ei ole hyväksytty ymmärrettävää ja menee näiden selkeiden sääntöjen ulkopuolelle, kun puhumme uusista jäsenvaltioista, kuten Bulgaria, siitä, että Bulgaria ja Romania liittyisivät Schengenin alueeseen. Tässä täytyisi tehdä täysin selväksi, että kun tämä uusi arviointimekanismi otetaan käyttöön, me emme hyväksy ollenkaan näitä, tätä kaksinaismoralismia. Kaikkien päätösten tulisi olla erittäin avoimia. Kiitos. Edustaja Wikström, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kollegani Weber jo alleviivasikin täällä, niin me kannatamme kovasti esittelijän ja komission kantoja tässä. Mutta täytyy myös pitää mielessä se, että Rajaton alue on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Se on konkreettinen asia Euroopan kansalaisille ja on ehkä kaikkein kaunein symboli Euroopan yhtenäisyydestä ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Schengen-asetuksen muutosehdotuksessaan komissio asettaa säännöt tilapäiselle rajavalvonnan käyttöönotolle Schengenin alueella ei voida korostaa liikaa sitä, että väliaikaisten rajojen käyttöön, rajavalvonnan käyttöönotto pitäisi olla mahdollista vain aivan viime hädässä erityistilanteessa. On erityisen tärkeää, että komissio eivätkä niinkään jäsenvaltiot päättävät tämän tyyppisestä rajavalvonnan käyttöönotosta, kuten myöskin mahdollisesta tilapäistarkastusten pidennyksestä, eikä tätä jätettäisi jäsenvaltioille, koska se mitä nyt on nähtävissä Euroopassa on luottamuksen puute alalta toiselle. Ja minun mielestäni on erityisen tärkeää, että komissio voi toimia neutraalisti tässä suhteessa ja saa asiasta päättää. Kun puhutaan sitten arviointimekanismin käyttöönotosta, jonka avulla voidaan tarkistaa Schengenin säännösten täytäntöönpano, niin tuen edustaja Koilio esittelijää hänen tavoitteissaan. Luottamus on oleellista sekä jäsenvaltioiden että jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tämäkin täytyy pitää siis mielessä. Emme saa asettaa vapaan liikkuvuuden periaatetta vaaraan missään tapauksessa. Arviointijärjestelmän puitteissakin mielestäni komissiolla tulisi olla avainasema, kun se arvioi Schengen-järjestelmää niin, ettei arviointia tehdä jäsenvaltioiden toimesta – sillä näin vaarantaa minun mielestäni solidarisuus. Lisäksi tuen esittelijä siinä, että hän haluaa käyttää voimavaroja tehokkaammin ja ottaa mukaan Frontexin riskiarviointiin. Ja siihen, että hän vetoaa siihen, että emme käytä erilaisia kriteereitä, vaan arviointijärjestelmissä tulisi olla samat kriteerit jäsenvaltioille, kuten myös ehdokasvaltioille. Pitäkäämme myös mielessä se, että meidän täytyy puhua Schengenistä EUn symbolista, symbolina parhaimmillaan. Ja kaikki muu on sitten aivan tapauksessa käyttöön otettava. Kiitoksia edustaja Nedeltyevä. Merci, monsieur le président. Alors, j'accueille Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen, suhtaudun myönteisesti komission ehdotuksiin, mutta haluan sanoa, että jos mekanismi halutaan tehokkaaksi, niin kyllä sillä pitäisi olla selkeät tavoitteet yhtäältä ja myös ihan parametrit ennen ja jälkeen, jotta kaikki sujuisi hyvän ajoituksen mukana. Mutta jos me haluamme päästä tavoitteisiin, niin meillä, meidän pitäisi ensiksi vahvistaa luottamusta jäsenvaltioiden välillä, vahvistaa luottamusta kansalaisten suuntaan, että he tuntevat olonsa turvatuksi Schengenin rajojen sisällä. Pitäisi myös palauttaa luottamusta toimielimiin. Meidän pitäisi myös vahvistaa avoimuutta. Tämä on minulle keskeinen kysymys ja se löytyy kun näissä kolmessa kohdassa, jotka haluan teille nyt esitellä. Ensinnäkin suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen ja voidaan olla todella iloisia, että tämä on ensimmäinen kerta, ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta, mutta tämä on todellinen ensimmäinen kerta, kun on tämmöistä arviointi mekanismi seurattu todella tehokkaasti ja tämä kriteerit voisivat olla hyviä kaikille, päteviä kaikille, eikä tässä lähdetä muuttamaan pelisääntöjä. Koko prosessin aikana meillä on tämä avoimuus taattuna. Tämä avoimuus tulee takaamaan yhdenvertaisen kohtelun kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla ja silloin kansalaiset myös luottavat tähän toimintamekanismiin ja luottavat oman valtiontansa toimintaan. Toisekseen, jos me haluamme palauttaa rajavalvonnan, miten me haluamme sitten määritellä, mikä on todellinen uhka? Aikooko komissio ehdottaa joitakin selkeitä parametreja? Missä tilanteessa voidaan päättää, että otetaan uudestaan sisärajavalvonnat viiden päivän ajaksi? Minä, olen, minä suhtaudun myönteisesti tähän, koska mielestäni tämän toimenpiteen avulla voidaan rajata tätä instrumentalisointia tästä kun halutaan palauttaa valvontaa sisärajoille, eh, koska instrumentalisointi peittää usein poliittiset tavoitteet ja sillä on usein hyvin lyhyen aikavälin tulokset. Ja viimeiseksi meidän täytyy myös pystyä tiedottamaan hyvin näitä komission ehdotuksia. Eli kyse siitä, että rajoitetaan jäsenvaltioiden itsemääräysoikeutta tai vapaata liikkuvuutta. Minusta tuntuu, että tämän politiikan myötä, jota halutaan viedä eteenpäin ylöspäin eurooppalaiselle tasolle, niin sillä voimme todistaa, että tässä on kyse tehokkaista mekanismista, joka on avoin ja todellakin on, jota päivitetään, ajantasaistetaan, jotta se vastaisi koko ajan eurooppalaisten kansalaisten tarpeisiin. Onorevole Crocetta. Eh, credo che il concetto che Minä luulen, että tämä käsite, josta täällä nyt keskustellaan, niin mielestäni ei voida kyseenalaistaa Euroopan kansalaisten vapaata liikkuvuutta ei edes silloin, kun halutaan vahvistaa rajavalvontaa. Meidän täytyy tietenkin taistella rikollisuutta vastaan sen takia. Joskus pitää palauttaa rajavalvonta. Puhutaan kiireellisistä tapauksista ja muutto siirtolaisvirroista. Eh, toivottavasti tässä nyt ei mennä taaksepäin kehityksessä, jos ajatellaan EUn kokonaiskehitystä. Monet meistä ovat jopa sitä mieltä, että pitää palata liittoval... Anteeksi, pitäisi palauta enemmän valtiopohjaiseen unioniin. Eli tässä todella, mutta toiset taas painottavat, että tässä rajataan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Kyllä, jossain määrin, mutta jos ajatellaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta, niin sehän tarkoittaa jonkinlaista eurooppalaista suvereenia liikkumisaluetta. Tarkoittaako tämä sitten takapakkia, en tiedä. Mutta jos puhutaan rikollisuuden vastaisesta taistelusta, se edellyttää yhteistyötä euron poliisien välillä. Eihän tässä nyt voida ajatella, että Schengen lisäisi automaattisesti rikollisuutta. Kyllä asiat voidaan yksinkerta, saattaa yksinkertaisemmista yksinkertaisemmiksi useissakin jäsenvaltioissa. Jossakin tehdään rikkomus tai rikos, niin kyllä pitäisi voida saada siitä asiakirjatietoa tietoa ja pyydetään kyseistä henkilöä lähtemään kyseisestä maasta. Ja sitten jos kerrotaan, että kyseinen henkilö on tuomittu tietystä rikoksesta, niin hän ei voi enää astua tuon kyseisen maan maaperälle. Miksi tämä pitäisi tehdä vain raja-alueilla, eikä siellä, missä rikos tai rikkomus on tapahtunut? Haluaisin puhua myös muuttovirroista, muuttoliikkeistä. Lampedusan tapaus on aivan hirvittävän traaginen. Me olemme tavanneet ranskalaisia, espanjalaisia, italialaisia parlamentaarikkoja. Me olemme tavanneet erilaisten toimielinten kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka ovat käyneet Lampedusalla. Ja minä en ole mistään löytänyt Eurooppa ihmisoikeus Eurooppaa, vallankumouksellista Eurooppaa. En ole törmännyt siihen Eurooppaan, joka puoltaisi ihmisoikeuksia, koska Lampedusalla olevat ihmiset, jotka asuvat kolmisen, neljä, kolme neljä kuukautta aivan eläimellisissä olosuhteissa, niin heidän annetaan sitten jonkunlainen humanitaarinen viisumi, tulevat Ranskan rajalle ja sieltä heidät kylmästi vain palautettiin takaisin. He tulivat Mantonin kaupungin liepeille ja tuolla ranskalainen poliisiviranomainen myös palautti heidät tai ajoi heidät Ventimiglian äh, alueelle tai sitten heidät ajettiin vuoristoalueelle tai he itse katsovat parhaaksi lähteä vuoristoon. Mutta ei pitäisi unohtaa, että me olemme Euroopassa, me elämme Euroopassa, meillä on myös omia eurooppalaisia ongelmiamme, mutta jos olemme taistella ää, laitonta siirtolaisuutta vastaan, niin ei sitä voida rajata vain Schengenin sisälle. Se pitää kohdentaa paremminkin Euroopan rajoille, EUn rajoille solidaarisesti pitäisi toimia jos Ranska olisi halunnut karkoittaa näitä kansalaisia, jos se halusi karkoittaa näitä, niin ei niitä olisi pitänyt palauttaa Italiaan vai Marokkoon ja Tunisiaan alkuperämaihin. Kun nämä laittomat siirtolaiset tulevat Maltalle, niin silloin heidät usein myös palautetaan loppujen lopuksi Maltalle. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy todeta, että komissio ja suurin osa kollegoista täällä ovat ennen kaikkea huolissaan siitä, että ihmisten vapaata liikkuvuutta rajoitetaan Euroopan unionissa. Mutta minä haluaisin ottaa esille tämän Schengen-säännöstön toisen näkökulman, joka täällä on jäänyt vähemmälle huomiolle, eli ulkorajojen valvontan. Kun olemme sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät riittävästi halua tai kontrolloi omaa ulkorajaa, niin sitten on taas toisia, jotka haluavat valvoa sisärajojaan. Ja on tietysti niin, että laittomien maahanmuuttajien suuret määrät voivat muodostaa uhkan ja sellaisia tilanteita, jotka oikeuttavat sen, että jäsenvaltiot haluavat uudelleen valvoa sisärajojaan. Se, että komissio on velvoitettu esittämään ehdotuksen olemassa olevien säännösten muuttamiseksi osoittaa, että nämä kauniit periaatteet, joiden avulla tässä toimitaan, eivät ota huomioon todellista tilannetta tuolla kentällä. Minulla on konkreettinen erityinen kysymys komissiolle, ja se on se, että oikeastaan sama, jonka edustaja Brons ja Mathieu edus, esittivät, eli mikä on tilanne silloin, kun tietty jäsenvaltio viiden päivän ajan voi valvoa sisärajoja ja sen jälkeen sitten käynnistetään kokonainen komitologiaprosessi, jotta tuota menettelyä voidaan pidentää. Mutta ymmärsinkö oikein, että ensin pitää odotella kuusi viikkoa, jotta komissio tarkastelee tätä kaikkea ja sitten tehdään arviointi Eli koko tämä tilanne voi kestää jopa kolme kuukautta. Miten tämä voi toimia kiireellisessä tilanteessa? Mitä tapahtuu niiden viiden päivän jälkeen, kun jäsenvaltio on valvonut sisärajoja? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Ja ennen kuin sitten komissio antaa tämän lopullisen hyväksynnän sillä, että tuota aikarajaa voidaan pidentää. Puheenjohtaja. Kiitoksia Romero Lopes. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä luulen, että Eurooppa ei voi säilyttää enää kovinkaan aikaan tätä filosofiaa, jonka mukaan kaikki mihin se haluaa päästä, että Eurooppa, silloin se tarkoittaa uhkaa julkiselle turvallisuudelle, eli silloin jos halutaan tässä nyt puhua jostakin luovuttamisesta, mistä me tässä nyt puhumme? Ei tässä ole kyse siitä, että Eh, olisi kyse rikollismääristä, jotka ovat hyökänneet Euroopan linnoitusta vastaan. Ei, tässä on kyse ihan keskeisestä tilanteesta. Me tiedämme, tämä lähti liikkeelle ehkä ja tästä Tunisian Jasminin vallankumouksesta ja, ja sitä on sitten jatkunut sen jälkeen tällä hetkellä Libyan sota rasittaa Euroopan tilannetta, mutta meidän täytyy ottaa nämä tapahtumat huomioon ja, ja sanotaan, että pystymme paremmin valvomaan sisärajoja ja otetaan käyttöön mekanismeja, koska tämä tilanne tarkoittaa uhkaa yleiselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle mm, koska mehän tiedämme, että nämä lukemattomat ihmiset pyytävät apua Euroopalta. Emme voi aina ajatella, että he ovat vain rikollisia tai, eh, tai rikollisjoukkojen apureita. Tämä filosofia ei kyllä enää voi enää kauan kestää täällä Euroopassa. Ei se voi, koska EUn turvallisuuden tai turvallisuuspolitiikan turvallisuusilluusion rikkoutuminen, särkyminen, hajoaminen, kun me koko ajan pyrimme etsimään ja löytämään uusia mekanismeja, niin sehän tarkoittaa, että me olemme e- epäonnistuneet kaikessa turvallisuuteen liittyvässä Euroopan unionissa emme tällä pysty peittämään sitä, että Eurooppa on ollut pitkään ilman todellista turvapaikkapolitiikkaa. Yhteinen turvapaikkapolitiikka on jo vetkutellut kymmenien vuosien ajan. Jos ei, jos ei saada aikaan kunnon mekanismia tilanteen selkeyttämiseksi ja parantamiseksi, ja sen sijaan nyt me yritämme vain ajatella, että Eurooppa on hyvä linnoitus, me, ja että ja koko ajan lisäämme vain valvontamekanismia sisä- tai ulkorajoilla, ei se tule toimimaan. Ei se tule toimimaan, koska äh, yhteistyö kolmansien maiden kanssa on keskeistä, ainakin Välimeren alueella. Se on keskeistä. Täällä tarvitaan ihan toisen tyyppistä suhdepolitiikkaa. Minkä viestin Eurooppa antaa kaikille näille demokratioille, jotka, tai jotka pyrkivät, taistelevat demokratian puolesta? Ainakin Tunisissa ja Libyassa, kyllä Algeriastakin sitä löytyy ja Marokosta löytyy demokratiataistelua. Minkä viestin me lähetämme? Me vahvistamme vain omaa omaa sisärajavalvontamekanismia ja sen toimintaa. Mehän ajattelemme, että nyt koko ajan on uhka tulemassa meidän yleiselle järjestykselle, niin kyllähän tämä nyt on aika tuhoisaa, tuhoisaa politiikkaa. Se on masentavaa. Minä halusin sanoa tämän, ei tällä ole mitään tekemistä meidän eurooppalaisten arvojemme kanssa, ja minusta tuntuu, että tämä on aika skandaalinkäryistä tässä on kyse keskustelusta, keskustelemme kansallisista itsemääräämisoikeudesta, mutta tässä, ja kuitenkin kaikki kääntyy aina rikollisuuteen. Jos jossakin on tapahtunut terroristiisku, niin Norjassa, niin mikä se motiivi oli sitten? Meille motiivi on se, että me, meidän pitää luoda uusi turvallisuusstrategia Euroopassa. Ei täällä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Välimeren alueella tapahtuu mitä siellä on tapahtunut, mitä siellä on tapahtumassa ja, ja mitä komissio tässä ehdottaa, niin ei se olisi ollut mitenkään välttämätöntä, jos jäsenvaltiot olisivat paremmin hallinnoineet, niillä olisivat olleet paremmin vähän pätevämmät ministeriöt olisivat hallinnoineet tätä politiikkaa paremmin, jos meillä olisi parempi komissio hallinnoimaan tätä asiakokonaisuutta. Meillä on kyllä kykyä taitoa käynnistää toimenpiteitä. Ei olisi tarvittu tätä mekanismia, jota tässä ehdotetaan tänä päivänä. Tämä on todella masentama viesti koko yhteistyölle Välimeren alueelle. Case has been made by... No koska komissio nyt on tämän asian esittänyt, niin oletamme saavamme sieltä sitten reaktion ennen kuin palaamme sitten edustaja Koelion pariin, jota voisi tehdä loppukommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän monia kommentteja ja pyydän kollega Monika Mosamia myöskin kertomaan siitä, millainen päätöksenteko menettely Euroopan on ja millä tavalla se toimisi. Erityisesti haluan käsitellä niitä kohtia, joita arvoisat jäsenet ovat esittäneet koskien näitä kiireellisiä tilanteita ja jäsenvaltioiden välitöntä tarvetta ottaa käyttöön sisärajavalvontaa. Aluksi haluan painottaa sitä, että emme ota käyttöön uutta sisärajavalvonnalle. Ainoat perusteet sisärajavalvonnalle ovat vakava uhka yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle. Eli maahanmuuttovirrat, maahanmuuttajien massamuuttoa eivät senaisena ole sisärajan valvonnan käyttöönoton perusteita. Olemme artikassa 23a määritelleet sen, jos mennään Schengenin säännöstön ulkopuolelle, on, että teemme selväksi sen, että jäsenvaltioiden arvion niin tapa pitäisi osoittaa se, että tilapäisvalvonnan käyttöönotto on tarpeellinen ja suhteellinen toimen, oikeasuhtainen toimenpide. Eli ei tarvitse odottaa ei tarvitse todistaa vakavaa uhkaa pelkästään, vaan lisäksi osoittaa, että tämä on oikea menettely, johon ryhdytään. Monet jäsenet ovat perustelut sitä, että me tässä sovellamme erilaisia kriteereitä niihin maihin, jotka ovat äh, Schengenin ulkopuolella kuin niihin, jotka ovat sen sisäpuolella. Tämä keskustelu on varmaankin aikaisemminkin käyty tässä valiokunnassa, mutta komission näkökulmasta katsottuna mitään eroa ei ole. Schengenin säännöstö soveltuu Schengen-maihin ja maihin, jotka haluavat liittyä siihen. Kolmanneksi arvoisa jäsen otti esille ne suuntaviivat, jotka olemme maininneet tiedonannossamme matkustusasiakirjoista ja muista. Muistuttaisin vain siitä, että meillä on ollut jäsenvaltioiden kanssa kokous ennen kesälomia ja keskustelimme siinä niistä erilaisista aloista, joissa suuntaviivat voisivat tukea Schengenin säännöstön käyttöönottoa. Jatkamme tuota keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ja toivomme voivamme esittää jotain ennen vuoden loppua. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, niin tässä kysymys ei ole pelkästään jäsenvaltioiden Ähm, itsemääräämisoikeudesta suhteessa komissioon. Komissio ei pyri ollenkaan tässä arvioimaan jäsenvaltioiden kykyä arvioida sitä, onko kyseessä todellinen uhka yleiselle järjestykselle. Jäsenvaltiot ovat itse vastuussa oman maansa alueen ihmisten turvallisuudesta, mutta sisärajojen valvonta ei välttämättä ole oikea tapa tehdä näin. Me emme kuitenkaan minä tavalla estä poliisivalvonnan avulla tehtäviä tarkastuksia rajojen sisäpuolella. Annan puheenvuoron nyt Monika Mossammerille ja hän toivottavasti voi selventää sitä, millä tavalla menettely toimii, vaikka komissio tekeekin päätöksen. Niin tietysti jäsenvaltiot ovat siinä mukana ja äh, parlamentille asiasta tiedotetaan. Komission edustaja Moshammer, voisitteko antaa lisätietoa tästä asiasta, mutta lyhyesti. Kiitos oikein paljon komitean menetelmä ja täytäntöönpanoasetukset ovat hyvin hankala kysymys. Haluan puhua lyhyesti. Eli tässä puhutaan tarkastustoimenpiteistä näissä tapauksissa ja sitten rajavalvonnan uudelleen käyttöönotossa. Puhumme esimerkiksi tässä nyt NATO-huippukokouksesta, jalkapallon MM-kisoista ja niin poispäin. Parlamentille ilmoitettaisiin tästä täytäntöönpanotoimet, niin kuin asetuksessa 182 on määrätty tässä komissio tiedottaa parlamenttia ja neuvostoa samanaikaisesti, kun komissio voi toimia ainoastaan silloin, jos saadaan määräenemmistö tämän taakse. Jos saadaan määräenemmistö sen puolesta, että ei toimita, niin komissio ei voi täytäntöönpana toimenpidettä. No sitten kirjallisuustoimenpide komissio voi viiden päivän jälkeen voittaa aikaa päätöksen tekemiseen muutaman tunnin kuluttua komissio voi tehdä päätöksen siitä, että pidennetäänkö rajavalvonnan käyttöönottoaika määrä. Ja jos tästä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin silloin, päätöstä ei, silloin enää rajavalvontaa ei voida soveltaa. Meillä on ollut 26 tapausta. Me analysoimme niitä yksityiskohtaisesti ja näin sitten pääsemme tähän viiteen päivään Eli viisi päivää on se aika, milloin rajavalvontaa voidaan soveltaa. Näissä tapauksissa, missään näistä tapauksista rajavalvontaa ei sovellettu pidempään kuin viiden päivän ajan. Ja tästä syystä komissio ehdotti tätä viittä päivää. Tämä on mielestämme järkevä aika ja tässä sitä on siis mahdollisuus pidentää, mikäli se on tarpeen. Kiitoksia oikein paljon. Koijo. Kiitoksia ja sitten palataan takaisin esittelijän kimppuun, herra Koijo. Let me be clear. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan puhua selvästi. Komission ehdotus on oikealla raiteilla. Haluan kiittää komissiota aloitteesta. Mutta tietysti tässä on joitakin yksityiskohtia, joita täytyy vielä työstää. Haluan korostaa sitä, mitä kollegani ovat jo todenneet näistä kaksista kriteereistä – Minusta asiakirjassa tämä asia tulisi kuitenkin sitä selvemmin. Emme aio hyväksyä mitään erilaisten kriteereiden soveltamista Schengen-alueen maiden, äh, Schengen-alueen maihin tai sitten ehdokasmaihin. Haluan nyt pari minuutin ajan palata vielä taaksepäin. Mihin me nyt oikein pyrimme? Me pyrimme saada aikaiseksi sellaisen järjestelmän, joka toimii kuten monet puhujat ovat todenneet aivan oikein mielestäni, tämä vertaisarviointi ei kyllä toiminut. Ei toiminut. Jokainen jäsenvaltio nimittäin sitten teki siinä myönnytyksiä eikä seurannut näitä sääntöjä sataprosenttisesti. Euroopan komission alulla ja meidän Frontex-virastomme mukanaolon avulla kaikki tämä asiantuntemus otettu siis käyttöön, niin silloin saadaan, ja pyritään saamaan järjestelmä toimimaan. Mutta jos me haluamme, että järjestelmä toimii, niin meidän täytyy vastata kysymykseen siihen, mitä aiomme tehdä, kun edessämme on ongelma jäsenvaltiossa. Jos arvioimme nimittäin, että meillä on vakava ongelma ulkorajatilanteessa, niin mitä ei ole tapahtunut? Ei ole mitään työkalua, jonka avulla voidaan vaatia jäsenvaltiota toimimaan. Eli meidän täytyy löytää järjestelmä, jonka avulla, jos jäsenvaltiolla on sanottu, että tuo valvonta, jota nyt ulkorailla tehdään, ei toimi, niin silloin ongelma täytyy puretua. Haluan todeta vielä kerran ensimmäisen reaktion pitäisi olla tällainen pedagoginen lähestymistapa, eli Euroopan komission, Frontexin, Euroopan unionin tulisi auttaa jäsenvaltiota ratkaisemaan ongelmaa. Mutta ongelma tulee siis siinä tapauksessa, jos mikään ei suju. Jos ongelma edelleen on olemassa, meillä on turvallisuusongelma. Ei pelkästään tuossa maassa, vaan kaikissa maissa. Koska ulkorajaheikkouden valvonnan heikkous yhdessä maassa on turvallisuusongelma koko Schengen-alueelle. Siitä syystä meidän tulisi ottaa käyttöön ulkorajavalvonta kysymys niin, että se on tilapäinen, väliaikainen menetelmä ja äärimmäinen menetelmä. Vain niin kauan, että voidaan ottaa käyttö, voidaan ratkaista ongelma. Edustaja Ension kanssa olen samaa mieltä siinä, että onkohan tuo komitologia vaan sitten paras tapa tehdä päätöksiä tässä asiassa. Puheenjohtaja. Mielestäni ongelmamme on se, että me käsittämme juuri tätä kysymystä, jonka edustaja Bussutil otti esille. Hän sanoi, että millä tavalla me yhteisönä tai unionina voimme yhdenmukaisesti toimia, kun pyrimme vastaamaan turvallisuusuhkaan, joka kohdistuu jäsenvaltioon. Se on tässä se ongelma. Ja minusta meidän tulisi vakavasti pohtia sitä. Saatan sitä sille kolme seikkaa. Ensinnäkin, en tiedä pitäisikö meidän tätä seurata se merkitsee sitä, että jos me sen hyväksyisimme, niin silloin koko yhteisö käsittelisi yhdessä se valtiossa oleva ongelmaa, koska komissio aivan oikein muistutti siitä, että että tällainen julkisjärjestyksen ongelma yhdessä jäsenvaltiossa kuuluu sen toimivaltaan. Toiseksi katselemme tätä ja juuri tällä hetkellä jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus ottaa käyttöön rajavalvonta 30 päiväksi ja mahdollisuus pidentää tätä 30 päivää aivan niin monta kertaa kuin se haluaa. Onko kohtuullista ajatella, että neuvosto hyväksyisi sen, että vähennettäisiin tuota viiteen päivään ja jos aika on pidempi kuin viisi päivää, niin tarvitaan Euroopan komission hyväksyntä. Olemmeko sitä mieltä, että neuvosto, sitten kun se tuon hyväksyy, niin minusta olen, meidän tulisi pyrkiä vahvistamaan Schengenin arviointia. Meidän tulisi löytää yhteisratkaisu, mutta meidän tulisi myöskin löytää sellainen ratkaisu, joka voidaan hyväksyä joko Euroopan parlamentissa tai sitten neuvostossa. Jos me tappelemme liikaa, niin vaarana on se, että emme voita yhtikäs mitään. Saattaa olla, että häviämme uuden yhteisölähestymistavan, jota me tarvitsemme, jotta voisimme vahvistaa Schengenin aluetta. Jos otamme käyttöön liian dramaattisia menettelyitä. Joku juuri nyt. Muistatte siitä, mitä Norjassa tapahtui. No sepä on hyvä esimerkki. Norjan hallitus otti käyttöön 48 tunneksi, eli kahdeksi vuorokaudeksi rajavalvonnan. Koska se ei tiennyt, mitä oli tapahtumassa. Oliko ehkä yksi tappaja kyseessä vai joku rikollisjoukko verkosto. Ja näin päätettiin, että tehtiin ja kaikki ovat samaa mieltä. Kahden päivän kuluttua tajuttiin, että kyseessä oli vain yksi yksittäinen henkilö. Hänet otettiin kiinni ja rajatilanne normalisoitiin. Mitä olisikaan tapahtunut, jos henkilö ei olisi löydetty välittömästi tai ei olisi saatu liittyvästi perusteita sen arvioimiseen, että verkostoa ei ole. Eli tarvitaanko viikko, kaksi, kolme tai kuukausi siihen, että otetaan käyttöön uudelleen tai pidetään voimassa nämä rajavalvonnat. Tämän järjestelmän avulla se joutuisi pyytämään Euroopan komission lupaa. Ja Ja jos se kysyy neuvostolta, niin se ei saisi tehdä päätöstä sisärajoistaan omassa maassaan. Eli me puhumme eri tilanteista, joita täytyy tarkastella vakavasti. Hyvä puheenjohtaja, minä sanon tämän aivan suoraan. Tarvitsemme yhteisölähestymistapaa tähän järjestelmään. Tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka on neutraali kaikkia valtioita kohtaan. Sellainen, sellainen järjestelmä, jossa pääasiallisesti Euroopan komissio Frontexin avulla ja tämän parlamentin tuella voi velvoittaa jäsenvaltiota seuraamaan Schengenin säännöksiä, mutta meidän täytyy hyväksyä nämä ratkaisut, joten meidän täytyy siis säilyttää tasapaino. Tasapaino täytyy säilyttää. Minä toivon, että työssämme Libe-valiokunnassa ja parlamentissa ja myös neuvostossa onnistumme. Kiitoksia. Thank you, Mr. Coelho. We're way back in time. Kiitoksia paljon, herra Koelio. Me olemme taas myöhässä. Täytyy pitää tässä mielessä nämä lyhyet puheajat. Tämä herra Koelion nämä päätelmät liittyen siihen, mitä edustaja Botskurt totesi, niin olen kyllä ymmärtänyt, että tässä esittelijä saa viimeisen puheenvuoron. Jos haluat lisää selvityksen, niin saat 30 sekuntia niin, että herra Koivio saa sitten viimeisen puheenvuoron. Näin, että äh, nostit kätesi ja halusit esittää kysymyksen suoraan herra Koiviolle tässä, kun hän teki, piti oman puheenvuoronsa. Ei, en halua esittää kysymystä herra Koiliolle. En saanut komissiolta vastausta kysymykseeni. Tämä oli siis se, mitä halusin ottaa esille. No niin, jos tämä oli siis komissio, niin ehdotan, että käytätte kirjallista menettelyä, jotta saat tarvitsemassa tiedot. Kyllä, se on aina mahdollisuus. Mutta miksi olen sitten täällä? Minä olen täällä, odotan, kuuntelen, esitän kysymyksiä. Miksi sitten olen ylipäätään täällä paikalla? Would you repeat your question to the commission? No esitä kysymyksesi komissiolle, jos komissio haluaa vastata hyvin lyhyesti tähän. Kysymykseni, niin puhun tässä nyt hollantia. Apart from the new proposal, there is also the uh, Schengenin rajasäännöstön muuttaminen siis vuodelta 2006. Minä pohdin, että koska tässä on uusia ehdotuksia onko tässä tarkoitus myöskin tehdä muutoksia tähän vuoden 2006 Schengenin rajasäännöstöön, koska muutoksia siis tullaan tekemään. Ja toinen liittyy sitten teknisiin muutoksiin, mutta koska sisältö muuttuu, niin ehkä sitten myöskin muut sisällöt muuttuvat. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että miten komissio aikoo varmistaa sen, että jäsenvaltiot käyttävät sitä tekosyytä, että ne eivät tee niin paljon kuin ne voisivat äh, rajoillaan, koska on aina mahdollisuus äh, ottaa rajavalvonta käyttöön uudestaan. Lyhyt vastaus näihin kysymyksiin. Rova Moshammer. Thank you very much. Coming nearly from... Kiitoksia. Tulen tuolta lähialueelta, mutta kuitenkin. Siis tässä ei ole mitään äh, päällekkäisyyksiä näissä menettelyissä, joita komissio odotti maaliskuussa 2011. Nämä olivat teknisiä tarkistuksia, kun tässä puhutaan siis poliittisista sellaisista Ainoa mahdollinen päällekkäisyys oli se, että valiokunnan poisto, niin kuin tässä vuoden 2006 säännöstössä oli, mutta kun hyväksyimme sen Lissabonin sopimuksessa ja täytäntöönpano toimissa, niin tästä syystä tämä poistettiin silloin maaliskuussa, mutta otettiin takaisin. Mutta siis tämä on menettelytapaan liittyvä kysymys, ei ole mitään päällekkäisyyksiä. No sitten, miten komissio voi varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät kaikkensa ulkorajavalvonnassaan. Jäsenvaltioiden velvollisuus on tehdä näin. Ne saavat myöskin tukea, siis rahoitus- ja teknistä tukea. Ja sisärajavalvonnan käyttöönotto on sitä ainoastaan poikkeustapauksessa voidaan soveltaa. Kiitoksia. Moshammer. Kiitoksia, Rova Moshammer, siitä, että autoitte meitä ja puhitte lyhyesti. No niin, sitten seuraava kohta esityslistalla. Me kuulemme nyt herra Cashmania öö, asiakirjojen saatavuudesta. Muistan, että meillä oli komission ehdotus vuonna 2008, sitten tarkistukset hyväksyttiin 2009, sitten Lissabonin sopimus astui voimaan, sitten toinen versio tästä mietintöluonnoksesta, jota odotetaan herra Cashmanilta. Hän kertoo tästä aiheesta. Tämä Tässä tarkistusten jättämisen määräaika on 10. lokakuuta. Se on melko pian. Äänestys tapahtuu sitten marraskuussa. Herra Cashman. Annan teille nyt puheenvuoron. Uh, President, can I ask how long we have for this? Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietää, miten kauan tähän on aikaa. No puoli tuntia, mutta siis tämä nyt ei ole viimeinen asia, jota meidän tulee käsitellä ennen koordinaattoreiden kokousta. Eli pyytäisin, mitä lyhyempi sen parempi. Kiitoksia paljon jo etukäteen. Brief is your reply. Um... No minäpä puhun yhtä lyhyesti kuin te vastasitte. Tässähän historia juontaa juurensa tuolta vuodelta 2008 ja tässä välissä olemme äänestäneet asiasta täysistunnossa. Lykkäsimme loppuäänestystä ensimmäistä käsittelyssä ja sitten se palautettiin valiokuntaan aivan kuten neuvottelussa oli tapana yhteispäätösmenettelyssä, jotka joskus ovat vaikeita. Sen jälkeen komissiosta ei ole kuulunut minkäännäköistä liikehdintää, eikä neuvostostakaan. Komissio ei vienyt eteenpäin tällaista tarkistettua ehdotusta. Tämän vuoden toukokuussa komissio esitti toisen ehdotuksen. Ja sen seurauksena ne keskustelut, joita poliittiset ryhmät kävivät, ehdotettiin, että me yhdistäisimme kaksi ehdotusta yhteen – ja näin tuottaisimme uuden mietinnön, aivan kuten olen tehnytkin. Tässä välissä komissiojäsen Safkovic kirjoitti puheenjohtajakokoukselle ja minä olin myöskin mukana tuossa kirjeenvaihdossa. Ja otimme esille huolenaiheita siitä, että olemme muuttamassa asetusta 10 49, aivan kuten teemmekin, ja että esitämme nyt sitten ehdotuksen, toisen ehdotuksen tähän ensimmäiseen. Hänen mielestään meidän tulisi muuttaa vain tätä niin sanottua Lissabonin ehdotusta, eli toista ehdotusta, ja palata tuohon laajempipohjaiseen luonnosteluun sitten myöhemmin. Poliittisten ryhmien enemmistö määräsi, siis, että se on asiatonta ja eikä sitä voitaisi hyväksyä. Miten me voisimme kansalaisimme selittää, että olemme luopuneet kokonaan ainoasta todellisesta poliittisesta mahdollisuudesta muokata asetusta 1049 suhteessa parlamentin päätöslauselmiin jo vuodesta 2006 eteenpäin ja Sargentini Hautala mietinnön pohjalta, joka syyskuun täysistunnossa hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Oikeudellisen yksikön kanssa kuitenkin otimme esille kysymyksen siitä, että, jonka siis komissiokin käsitteli, eli artikla 15 ja sen alakappale 3 Lissabonin sopimuksesta, jossa komissio uskoo sen olevan, että se on tärkeä osa tätä asetusta, jotta se voisi olla tehokas suhteessa virastoihin ja enimmin, jota toimielimet perustavat. Euroopan keskuspankki, Euroopan tuomio, yhteisen tuomioistuin, Frontex ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli me haimme silloin äh, juridista näkemystä neuvoston oikeudesta yksiköltä, joka hyvin selkeästi vastasi meille, että vahvistettiin, että artiklat 15, 3, alakappale 3 ja 4 aivan suoraan, jo aivan suoraan mahdollistavat sen, että toimielimet, elimet ja virastot joutuvat noudattamaan niitä säännöksiä, jotka koskevat asiakirjojen saatavuutta. Myös oikeuden yksikkö tämän lisäksi viittasi, että tämä on erityisen tärkeää, hyvä puheenjohtaja, säännöksen, 100, äh, säännöksen 44 kappaleeseen 4 parlamentin mm, työjärjestyksessä, jossa sanotaan, että kun kaksi tai useampi ehdotus, jota komissiosta on tullut tai jäsenvaltiosta, jossa on sama lainsäädännön päämäärä, kun ne on esitetty parlamentille samanaikaisesti tai hyvin lähellä toisiaan, parlamentti käsittelee ne yhdessä mietinnössä. Mietinnössään vastuullinen valiokunta kertoo, mihin tekstiin se on esittänyt ehdotu- muutoksia ja viittaa kaikkiin muihin teksteihin lainsäädännön päätöslausumaehdotuksessa. Eli siinäpä se. Aion lähettää tämän kirjeni puheenjohtajakokoukselle. Ja olen esittänyt useita tarkistuksia, noin 53. Ne ovat olleet kaikilla nähtävissä. Ne ovat käsittääkseni myös olemassa kaikilla kielillä. Ja viittaan siihen lupaukseen, jonka annoin Sargentini Hautala-mietinnön pohjalta, että minä pyrin toistamaan sen, mistä on äänestetty niissä, niin voin todeta, että olen saanut aikaiseksi vastaavuuden näiden kahden kannan välillä. Ja nämä 53 tarkistusta, joita olen esittänyt, niin 43 niistä suoraan täytäntöön panevat Sargentini hautala mietintöä. Jätän asian tähän, koska kysymyksiä tulee. Haluan kiittää poliittisten puolueiden enemmistöä siitä, että ne ovat tukeneet minua lähestymistavassani. Niin tiedän, että EPP varjoesittelijöiden kokouksessamme viime kerralla ei tukenut ja sen varjoesittelijä on huolissaan siitä, että tässä mennään liian pitkälle, mutta ilahtuneena voin todeta, että tämä on ehdottomasti täytäntöönpanemassa Sargentini hautala mietintöä, kuten myöskin oikeuskäytäntöä ja parlamentin tekemiä päätöslauselmia. Kiitoksia. Focus. Kiitoksia herra Cashman tästä hyvin nopeasti, nopeasta ja asiaan keskittyvästä esityksestä. Sitten kuulemme varjoesittelijä Sommeria, mutta ennen sitä komission tai neuvoston edustajaa, jos he haluavat kommentoida asiaa. Niin, olkaa hyvä komissio. Thank you. Uh, just very briefly, the commission... Aivan lyhyesti komissiolla on eri näkökulma kuin mitä esittelijä juuri totesi. 15.3 artiklan vaikutus, sitä on tarkoitus soveltaa ja olemassa oleva asetus sopeutetaan Lissabonin sopimuksen ja muut asiat jätetään avoimiksi liittyen 2008 vuoden ehdotukseen. Komissio on sitä mieltä, että välittömästi voidaan täytäntöön panna sopimuksen minimisäännöt sillä, että laajennetaan olemassa olevan asetuksen soveltamisalaa ja sitten käsitellään muita tarkistuksia tähän asetukseen. Varapuheenjohtaja Sheftovic eh, myöskin totesi tämän liittyen Sarentin ja Hautalan mietintöön ja myöskin tämä oli mukana kirjassa, joka lähetettiin puheenjohtajakokoukselle. En halua nyt eh, tällä hetkellä kommentoida kuitenkaan näiden tarkistusten sisältöä. Kiitoksia. Haluaako Puolan puheenjohtajavaltio kommentoida? Ei, selvä. Nyt sitten avataan keskustelu. Ja tässä ensin varjoesittelijä Rova Sommer saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin tässä puhua erästä asiasta esittelijää, äh, kirjoittaa perusteluosiossaan, että kaikki poliittiset ryhmät ovat myöntyneet siihen, että toinen komission ehdotus äh, on tarkoitus integroida ensimmäiseen ja mikä nyt on myöskin tässä osana tässä mietinnössä, mutta nyt on kuitenkin niin, että minun ryhmäni teki selväksi, että meidän prioriteettimme on saattaa asetus mahdollisimman nopeasti yhteneväiseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vaatimusten kanssa. Ja tämä on kyllä jo hiukan eri asia. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi työstää tuota komission toista esitystä, ja työstää sitten tuota ensimmäistä mahdollisesti myöhemmin. Olen samaa mieltä eh, perussopimus AFKA-valiokunnan kanssa siitä, joka toteaa myös, että molemmat komission ehdotukset vuodelta 2008 ja 2011 ovat eh, kaksi samankaltaista eh, lainsäädäntömenettelyä. Kyllä tähän on olemassa oikeudellisen yksikön näkemyskin, mutta olen kyllä tässä hiukan varovainen. Totta kai arvostan juristin näkökulma. Meillä on Saksassa tällainen sananparsi, että kun on kaksi juristia, niin on viisi mielipidettä. Tämä on siis tulkinnan varainen asia. Olen myöskin tässä varapuheenjohtaja Shevkovitsin kanssa yhtä mieltä siitä, että Cashmanin mietintö kyllä käsittelee monia sellaisia asioita, jotka eivät suoraan liity suuren yleisön mahdollisuuksiin saada asiakirjoja käyttöönsä. Tässä on pieni sekannus ja se on myöskin meidän ryhmällemme ongelmallinen. Tämä liittyy esimerkiksi toimijoiden välisiin sopimuksiin tai oikeusasiamiehen tilanteeseen. Siis näitä kaikkia asioita ei voida uuteen asetukseen ottaa mukaan. Ja sitten mikä vielä tähän tulee, mukaan kuvioon. Tämä liittyy kilpailuongelmiin, eli siis yksityisyritysten tietojen suojaan. Tämähän on asia, jota me aina pidämme silmällä Euroopan parlamentissa. Kyse on siis teollisista tekijänoikeuksista. Ja kyllähän tässä hiukan varovainen täytyy olla, kun näitä julkaistaan. Komissio toteaa, että usein tällaisia pyyntöjä tulee ja ne tiedot, joita pyydetään, asiakirjat ovat erittäin laajoja, voi olla esimerkiksi 10-50 000 sivua, hyvin suuria asiakirjoja, mutta kyse ei ole niinkään tästä tekstin määrästä, vaan sisällöstä. Ja tässä pitäisi ehkä sitten luoda joitakin erityismääräyksiä asetuksen ulkopuolelle, kun nyt ajatellaan tätä avoimuuskysymystä kilpailukysymyksissä. Sitten tämä uusi mietintö, siis todella arvostan tätä. Tässä on kyllä hyvin, hyviäkin lähestymistapoja tässä mietinnössä ja sitä en koskaan ole kiistänytkään. Mutta uusi mietintö on ainoastaan hiukan hoikempi kuin aikaisempi ja mielestäni tässä on tällaisia kosmettisia korjauksia vain tehty. Minä tämän esittelijälle kerroin jo varjoesittelijän kokouksessa, joten hän ei varmastikaan nyt tätä säikähtänyt. Suurin ongelma liittyy määritelmiin. Mitä nyt ovat asiakirjat, mitä ovat tiedot, luottamukselliset asiakirjat? Tässä ei olla päästy eteenpäin, vaan tilanne on edelleenkin erittäin epäselvä. Ja sitten se, että vaaditaan yhten, yhteistä portaalia asiakirjojen saamiseksi. Tämäkin on mielestäni hyvin vaikea toimenpide näin varovaisesti muotoiltuna mietintö ei siis ole kovinkaan paljon muuttunut ja vaikutelmani onkin se, että esittelijä haluaa nyt tässä pakottaa neuvoston työstämään tätä laajaa kontekstia siten, että hän pyrkii nämä kaksi asiaa yhdistämään, mutta kuitenkin tässä edelleenkin on näitä ongelmia mukana. Nyt sitten pääsen loppuun. Me tuimme Hautalan mietintöä EPPn puolelta ja se oli myöskin hyvin mahdollista kollega Hautalan kanssa päästä kompromissiin. Mekin haluamme avoimuutta ja tietoa suuren yleisön käyttöön, mutta ei nyt tietenkään mitään rajatonta saatavuutta voi taata. Se ei myöskään toimisi, koska sitten näitä asiakirjoja vain tulvisi. Ja sitten myöskin tämä oikeusvälineiden sekoittaminen on tässä vielä mukana. Tärkein minun mielestäni on se, että täytäntöön pannaan tuomioistuimen tuomio, ja sitten, jotta voidaan muuttaa asetus 1049, komission toinen ehdotus ottaa myöskin nämä tuomiot ja niiden edut huomioon, joten tästä syystä mielestäni meidän pitäisi olla tässä samoilla linjoilla kuin perussopimusvaliokunta pitäisi tätä toista ehdotusta käsitellä ensisijaisesti, eikä yhdessä tuon vuoden 2008 ehdotuksen kanssa, koska muuten pelkään, että sopuun ei päästä. Tämä on yhteispäätösmenettelyn alainen ja pelkään, että se sitten lähetetään takaisin valiokuntaan täysistuntoäänestyksen jälkeen. Ja niin, niinpä emme sitten ole saaneet mitään aikaiseksi. Kiitoksia, Rova Sommer. Sitten aloitamme keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Wikström. Chair. I will, I will try to be... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, vaikka tässä on kyseessä aine, aihe, josta mielestäni tässä talossa kannattaa kyllä puhua vielä perusteellisesti. Kannatan kovasti edustaja Cashmania ja olen hänen kanssaan samaa mieltä ja myös hänen tavoitteistaan. Ja olen varma siitä myös, että ALDE voi tukea kaikkia näitä hänen ehdottamiaan muutoksia. Meidän tulisi kaikkien kysyä itseltämme sitä, kuka omistaa nämä asiakirjat? Me, EU-parlamentaarikotko, poliitikot yleisesti ottaen, vai ehkäpä EU-koneiston virkamiehet, vai ehkäpä kansalaiset, jotka ovat asiakirjan oikeita omistajia? koska heihinhän nämä asiakirjat vaikuttavat. Minun mielestäni meidän tulisi kaikkien tehdä voitavamme, jotta voidaan lisätä avoimuutta. Ja mielelläni työskentelen edustaja Cashmanin kanssa yhteistyössä, että voidaan mennä eteenpäin tällä polulla. Haluaisin nyt keskittyä yhteen kysymykseen, eli Luxemburgin tuomioistuimiin, jotka tämän asetuksen ensi vuosina olivat erittäin avoimia käytännössään, mutta nyt viime vuosien aikana tuo avoimuus näyttää menevän väärään suuntaan, ja se on huolestuttavaa. Tuomioistuimet mahdollistavat sen, että komissio voi tehdä yleisolettamuksen, kun se käsittelee hakemusta asiakirjojen saannista. Ja tämä taas merkitsee sitä, että heti kun asiakirja kuuluu johonkin tiettyyn asiakirjaluokkaan, niin toimielimet voivat olettaa, että asiakirja voidaan pitää salaisena. Ja se taas on täysin ristiriitaista vuoden 2001 asetuksen kanssa. Siitä syystä tuon kovasti Cashmania, kun hän pyrkii poistamaan komission tarkistuksen siitä, että jotkut asiakirjaluokat pitäisi jättää tämän asetuksen ulkopuolelle. Minusta meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle ja tehdä toimielimille pakolliseksi sen, että ne käsittelevät jokaisen hakemuksen yksittäin. Kiitoksia. Päätän tähän ja py- py- py- pysytään yhteydessä. Puheenjohtaja. Niin, tietysti olemme aivan samaa mieltä siitä, että tästä asiasta kannattaa keskustella, sitä kannattaa käsitellä ja Sitähän käsitelläänkin perusteellisesti. Ja Euroopan päätökset ja parlamentin päätöslauselmat Sargentini Hautala mietinnöstä ovat johtaneet siihen, että meillä tämä toinen luonnos onkin Cashmanin mietinnöstä. Asiasta siis keskustellaan. Seuraava puheenvuoro. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ei Sami pelkästään ole varjoesittelijä, vaan minä olen esimerkiksi oman ryhmäni varjoesittelijän puheenjohtaja. Anteeksi, en sanonut sitä. Edustaja De Jong. Itse sisällöstä. En koskaan ole oikein ymmärtänyt tätä keskustelua, koska olemme esittäneet näitä lausuntoja kerta toisensa jälkeen. Mutta jokainen eurooppalainen barometri osoittaa, osoittaa, että tämä asia ei ole juurikaan kiinnostunut kansalaisia. Se on sääli, koska kansalaisten kannattaisi tästä olla kiinnostunut. Sitten on kansalaisia tai ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää. On ihmisiä, jotka todella ovat aloitteellisia ja pyytävät asioita Euroopan unionin sanoa, että näin ei voida saada, tätä ei voida tehdä, koska se kaikki on salaista. Tässä kai se perusongelma piilee. Ja siitä syystä olen aivan samaa mieltä edustaja Cashmanin kanssa siitä, että tämä on hirvittävän tärkeää. Jos halutaan jotain tehdä Euroopan unionista, kyllä meidän täytyy olla mahdollisimman avoimia. Tiettyjä termejä on, ja tässä edustaja Sumer on oikeassa, määritelmät ovat edelleen epämääräisiä tai hankalia. Ja sen sijaan, että mentäisiin toisen suuntaan, niin jotkut näistä termeistä, joita käytetään, yhä edelleen aiheuttavat tulkintoja, jotka edelleen saattavat estää tiedonpääsyn kansalaisille asti. Eli suhtaudumme kriittisesti niihin ja niitä täytyisi siis katsoa uudelleen ja esitämme tarkistuksia. Tässä suhteessa yleisesti ottaen tuemme kuitenkin mietintöä. Kaksi muuta asiaa. Kun asiasta on keskusteltu aiemmin, olen hieman huolissani kansalaisille koituvista kustannuksista. Näitä alueita kannattaa katsella. Ja sitten se ongelma siitä, että pitää olla tässä pyynnössä niin tarkka, jos todella haluamme saada aikaiseksi vuoropuhelua kansalaisten kanssa, niin ei pitäisi olla liian vaikeaa esittää tällaista pyyntöä, vaikka ei tiedä asiakirjanumeroa numeroa tai sitä, missä tuo asiakirja on olemassa, niin täytyy kyetä esittämään kysymyksiä. Ja meidän tehtävänämme toimielimissä on antaa kansalaisille tämä tieto. Yleisesti ottaen kuitenkin toistan kerta toisensa jälkeen sen, että olen erittäin ilahtunut tästä esittelijän työtä, työstä ja toivon teille paljon voimia tuleviin töihin. Kiitoksia edustaja De Jong. Edustaja hän taitaa olla ää, varjoesittelijä. Um, Kiitos. Kyllä puheenjohtaja haluamme kiittää edustaja Kashmania hänen sitoutumisestaan, kun hän haluaa taata avoimuuden ja vapaan pääsyn asiakirjoihin kansalaisille, jos me emme onnistu aukaisemaan tietoa kansalaisille, mitä me täällä teemme, mitä lakeja me hyväksymme, mistä me keskustelemme, minkälaisia keskusteluja käymme, niin silloin se on uhka demokratialle, sitä ei ole. Ja silloin me kyllä menetämme kansalaistemme arvostuksen e- ja tulee vähän enemmän tällaista vihamielisyyttä poliitikkojen kesken ja vaalien osallistumisprosentti laskee entisestään. Haluaisin ottaa kantaa tässä komission kahteen ehdotukseen. Avoimuus on keskeistä, jos haluamme taistella korruptiota vastaan. Minä olen esittelijänä kun puhutaan Euroopan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Siitä puhuttiin juuri viime viikolla Strasbourgissa. Ja monia tarkistuksia on nimenomaan laadittu, kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Minä olen myös tehnyt tarkistuksen, jossa halusin osoittaa, että että kyllä me voimme aivan erittäin hyvin jär, jäljittää eurooppalaisia rahastoja, mutta jos haluamme taata Euroopan kansalaisille vapaan pääsyn asiakirjoihin, niin kyllä silloin voidaan sanoa, että res publica yleisiä asioitakin voidaan hallinnoida ja kontrolloida kansalaisten toimesta. Minä, äh, eli ALDE-ryhmä saa täyden tukenne tästä. Before turning back to Mr. Cashman. Seuraavaksi edustaja Intfeld ja sitten herra Cashman. Niin kaksi kommenttia puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Sommer sanoi, että ei tällaista rajatonta pääsyä pitäisi tarjota. Ei sitä varmaan kukaan ole ehdottanutkaan, mutta tiedämme kyllä kokemuksesta, että hallitukset käyttävät väärin näitä sääntöjä. He haluavat peitellä asioita, joita ne ovat tehneet. Me olemme nähneet tämän esimerkiksi näissä CIA-kysymyksissä ja Wikileaks. Katsotaanpa sitä. Olittepa mitä mieltä tahansa siitä, mitä Wikileaks on tehnyt, niin monet näistä luottamuksellisista äh, asioista on varmasti luokiteltu sellaiseksi hyvästä syystä, mutta monet olivat ainoastaan tällaisia peitetoimia äh, laittomille toimille hallitusten taholta. Haluaisin nyt antaa konkreettisen esimerkin. Tämä liittyy myöskin seuraavaan asian esityslistalla liittyen tähän terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmään, joka tunnetaan myöskin SWIFTinä. Te tiedätte, että meillä on sopimus amerikkalaisten kanssa liittyen tilitietojen toimittamiseen. Neuvoston oikeudellinen yksikkö antoi lainsäädännöllisen lausunnon näiden neuvottelujen aloittamisen tarpeesta. Se, että tuo asiakirja ylipäätään oli olemassa, niin sain siitä tietoa. Minä pyysin sitä, koska se oli äärimmäisen tärkeä sopimusta silmällä pitäen. En saanut näitä asiakirjoja käyttööni, eikä myöskään luvattu, että ne julkaistaisiin. Ja sitten loppujen lopuksi tämä, vein tämän tuomioistuimeen. Neuvoston argumentti alun perin oli se, että me emme voi julkaista kyseistä asiakirjaa, koska se äh, voisi sekoittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja, ja äh, myöskin sekoittaisi suhteemme. Tästä syystä emme voi sitä julkaista. Tämä on argumentti, en usko, että se on validi, mutta kuitenkin. No mielenkiintoista kyllä. Viime kuussa, kun tätä, tästä asiasta pidettiin kuuleminen, neuvosto, neuvosto esitti uuden perustelun totesi, että no nyt me emme voi toimittaa sitä, koska on olemassa ehdotus EUn TFPTlle. Ja tämä on äärimmäisen tarko- tärkeä tätä ehdotusta silmällä pitäen. Tästä syystä se on salainen. No, demokratiassa toteaisin, että jos on olemassa relevanttia tietoa liittyen keskusteluun lainsäädäntöehdotuksesta, niin ei sen pitäisi olla luottamuksellinen, vaan julkinen. Kansalaisilla on oikeus tietää, ja miten me parlamenttina voimme keskustella komission ehdotuksesta, jos tärkeää tietoa aivan tarkoituksellisesti pimitetään meiltä. Näin näitä luottamuksellisuussääntöjä käytetään. Haluan sanoa tämän Rova Sommerille. Mielestäni tässä käytetään aivan väärin näitä sääntöjä. Lopuksi sitten vielä esittelijä Cashmanille puheenvuoro. Um, uh, sorry, I, I, I should... Kiitoksia. Niin, koska edustaja Zoma täällä viittasi varapuheenjohtaja Sokovicin. Hän on samaa mieltä, että tämä tarkistus, jota mietinnössäni käytän, menee pidemmälle. Haluaisin huomauttaa, että Sakovic kirjeessä 26.9. viittaa aiempaan mietintööni jo, jota sitten päivitettiin. Eli miltei kaikki ne asiat, joita hän viittaa, ovat nyt jo äh, olemassa. Hän voisi mietitä, viitata mietintöön, joka löytyy myös internetistä ensimmäinen yhdeksän alkaen. Haluan myös huomauttaa, että suhteessa näihin niin sanottuihin Lissabonisointeihin ei ole ollut mitään yhteisen tuomioistuimen päätöstä tästä asiasta. Ei yhtikäs mitään. Eli se, että meidän täytyy tämä tehdä ja olla yhdenmukainen mukaan päätöksen, tuomioistuimen päätöksen kanssa on öö, väärin. Olen Somerin kanssa aivan samaa mieltä näistä valituksista. En ole itse lakimies, mutta pohdin tällaista juridista näkemystä ja hyväksyn sen tai hylkään sen ja näin tehden valitsen sen poliittisen suunnan, jota haluan seurata. Ja niinhän tässä juuri teenkin. Olen kyllä mielenkiintoista todeta, että oikeuden yksikkö on aivan kanssani samaa mieltä tästä asiasta. Tässähän kysymys on nimenomaan politiikasta siitä, että yhdistetään oikeus ja parannetaan sitä Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, kuten myöskin niiden päätöslausen mukaisesti, jota on aivan suurella enemmistöllä täällä talossa hyväksytty. Politiikka on se, että se laitetaan tähän asetukseen ja yritetään, aivan kuten De Jong ja Wikström totesivat, ja Alfano, että meidän täytyy varsinkin näinä aikoina selvittää kansalaisille sitä, mitä tehdään ja miksi näin tehdään. Vieläkin Sommerille ja De Jongille, jos jossain lähestymistavassa on ollut epäselvä, niin kyllä minä mielelläni työskentelen teidän kanssanne yhteistyössä, jotta voidaan saada aikaiseksi selvyyttä. Tiedän, että tulee hetkiä, jolloin me emme ole aivan samalla linjalla, mutta aloitetaan siitä, että katsotaan, mitä me voimme hyväksyä siitä, mitä olen esittänyt. Ja edustaja Sommer, en sanonut tuossa alussa, että kaikki poliittiset puolueet, vaan aivan selkeästi totesin, että enemmistö. Ja todella viittasi siihen, että te itse EPP-nimissä olitte jättäneet jonkun verran väliä tähän minun ehdotukseeni. Eli halusin tässä olla aivan selvillä vesillä. Jos minä vaadin neuvostoa toimimaan, niin hyvä. Jonkun täytyy näin tehdä, koska tähän mennessä se ei ole kerta kaikkiaan halunnut tehdä yhteistyötä. Ja tämä salaisuus odottamus, sitä me emme voi koskaan hyväksyä meidän täytyy tarkastella varsinkin artiklaa 4 niin, että ajattelemme, pohdimme tätä asiakirjaa oikea-aikaisesti, jos sitä ei voida julkaista näiden jonkun poikkeuksen vuoksi, tai koska julkinen etu ei ole sen puolella, niin meidän täytyy silloin se selventää. Ja siitä syystä meillä ei ole mitään olettamusta, salaisuus, salasapito-olettamusta. Aivan kuten tuota todettiin, minä mielelläni työstän näitä määritelmiä. En usko, että voidaan saada mikään tällainen yksi yhtenäinen lähestymistapa. Ja näin voidaan saada kaikki ne asiakirjat, jotka tulevat esille, jos meillä on tällainen rekisteri, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat tarkastella ja selailla tätä tietoa. Me emme heittää tätä tietoa heille, vaan haluamme, että heillä on mahdollisuus tutustua siihen, jos he haluavat näin tehdä. Olen Sofin kanssa samaa mieltä tästä, hänen kokemuksestaan siitä, miten voi tutustua asiakirjoihin, jotka muodostavat lainsäädännön pohjan. Usein meiltä tällainen tutustumisoikeus kielletään. Ja kun tässä nyt näitä kunniamerkkejä niin kiilotan, niin voin todeta, että jos parlamentti ei olisi laittanut tarvetta toimielimellisen sopimuksen siitä, että parlamentti saa käyttöönsä äh, asiakirjoja, niin varmaankin tuo toimielinten välinen sopimus ei koskaan olisi tullut voimaan. Ja lopuksi tämä komissio Olen työskennellyt teidän kanssanne useita vuosia ja Mark Mason kanssa erityisesti. Mutta muistan, että tässä valiokunnassa, kun esitimme aikaisempia tarkastuksia, viittasimme EU-sopimuksiin ja sen toimintaan, varsinkin artikla 15, kuten myös muihin, meille sanottiin, että tuon kaltaiset tarkistukset eivät ole tarpeen, vaan että koko Lissabon kysymys käsiteltäisiin ikään kuin tällaisessa vihkosessa. Mutta jos Lissabonisointi oli niin tärkeää, niin miksi komissio on odotellut puolitoista vuotta esittääkseen asian? Oli selvää, että parlamentti, parlamentilla kului aikaa siihen, että se pakotti neuvoston neuvottelemaan. Sillä muistuttaisin neuvostolle ja muille parlamentaarikoille täällä, että me, meidät on suoraan valittu tämän työn hoitamiseen yhteispäätösmenettelyssä. Ja minä en salli sitä, että parlamenttia pidetään itsestäänselväntöä silloin, kun se sopii 27 jäsenvaltiolle. Meillä olemme suoraan valittuja edustajia ja sopimukset ovat antaneet meille yhä enemmän yhteispäätösmenettelyyn kuuluvia asioita ja meidän tulisi olla yhteis säätämässä tätä asiassa. Jos minä nyt tässä kiintohimoisesti puhun, niin se johtuu siitä, että välimeren perintöni niin tässä vain paistaa läpi. Puheenjohtaja Delay, Mrs. Summer. Niin siis, Rova Summer, meillä todella on tässä kiire äh, aivan lyhyesti, koska meillä on täällä vielä herra Priiben täällä ja sitten meillä on koordinaattoreiden kokous. Me jämähdämme ja sitten taas vali- valitetaan, että puheenjohtaja, tiedätkö mitä kello on? Joten lyhyesti, pyydän, että hyvin lyhyesti. Niin, puhun kyllä lyhyesti. Haluaisin vielä kerran painottaa, että kyse ei ole siitä, että tässä pidättäytäisiin antamasta näitä asiakirjoja suurelle yleisölle. Me elämme demokratiossa meillä on valitut edustajat kansallisissa, alueellisissa ja Euroopan parlamentissa. Kaikki täysistuntoasiakirjat ovat sellaisia, että ne voi saada käyttöönsä ja netissä voi seurata kaikkia parlamentin kokouksia. En tunne mitään muuta parlamenttia, joka on niin avoin kuin tämä Euroopan parlamentti Euroopan tasolla. Yksi liberaali kollega tässä totesi juuri, että eihän nyt tässä voida korruptia vastustaa tällä suurella avoimuudella. Olen samaa mieltä. Minä itse esimerkiksi olen laittanut tällaisia lobbaa rekistereitä omille kotisivuilleni ja minulla on hyviä kokemuksia tästä, voin suositella kaikille. Mutta uskon kuitenkin, että meidän ei tulisi syyttää tässä toimielimiä siitä, että asioita salaillaan. On toimenpiteitä, joita ei voida julkisesti tehdä. On myöskin asioita, jotka täytyy jättää jäsenvaltioiden hallintaan, mitä ne ovat valmiita julkaisemaan ja mitä eivät. Eikä voida todeta, että jäsenvaltion täytyy kaikki asiat julkaista. Tämän halusin vielä todeta. Mielestäni tämä on kyllä jo melko avoimesti muokattu. Kyllä tässä voidaan pidemmällekin mennälle. Meidän täytyy myöskin pitää mielessämme tuomioistuimen ratkaisut ja myöskin sopeuttaa avoimuus Lissabonin sopimukseen mutta mielestäni meidän ei pitäisi tässä syytellä toisiamme siitä, että toinen puoltaa avoimuutta enemmän kuin toinen. Tämä olisi ihan sel- selvää populismia, sitähän me emme kukaan halua. Thank you, Sommer, but please let's not reopen. Kiitoksia, Rova Summer. Ei nyt aloiteta keskustelua uudestaan, mutta herra Cashman, totta kai saatte vielä tässä jälleen kerran viimeisen puheenvuoron. Niin, eikä menettely ole se, että esittelijällä on aina viimeinen sana. Olen pitkälti samaa mieltä edustaja Sommerin kanssa. Hän on soveltanut näitä omia näkemyksiin toisiin. Esittelijöiden voi siinä olla samaa mieltä. Mutta palaan alkuperäiseen kantaan. Meidän asiamme on se, että käytämme kaikkia mahdollisia poliittisia toimielimisiä voimavarojamme varmistaaksemme sen, että meidän toimielimemme neuvottelee. Kiitos. So short. Kiitos, että puhuit noin lyhyesti. Ja nyt sitten on aika muistuttaa, että tarkistusjättämisen määräaika on 4. lokakuuta ja sitten äänestetään marraskuussa. Ja sitten pidemmittä puheita toivotamme tervetulleeksi herra Priiben. Hän puhuu TFTPstä, rahoituksen jäljittämisjärjestelmältä tämä oli, tämä siis perustettiin ja hän nyt kertoo lyhyesti tästä. Annamme hänelle puheenvuoron välittömästi. Mr. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon ja hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Meillä on tässä äh, melko vähän aikaa tästä syystä puhun lyhyemmin kuin ajattelin. Teillä on tämä tiedonanto edessänne. Me olemme sen äh, valmistelleet äh, keskustelujen jälkeen, joita käytiin viime vuonna liittyen tähän TFTP-järjestelmään, ja myöskin niihin julistuksiin, jotka liittyvät tähän samaan aiheeseen. Ajatellaan eurooppalaista terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmää, niin tässä täytyy kaksi asiaa ottaa huomioon. Minkälainen väline tarvitaan, jos sellaista ylipäätään tarvitaan Euroopan tasolla terrorismin torjumiseksi ja sen rahoitus, ja toisekseen, miten voimme vaikuttaa siihen, että henkilötietoja vuotaa kolmansiin maihin. Tässä tiedonannossa pyritään yksityiskohtaisesti kertomaan tietystä toimista liittyen tähän EOTFTS ja myöskin mahdollisuuteen valita jokin vaihtoehdoista ja myöskin tietosuoja, varastointi, kysymykset on tässä mukana – ja nämä, näiden vaihtoehtojen tulisi siis käyttää olemassa olevia järjestelmiä mahdollisimman pitkälti. Totta kai tässä täytyy myöskin katsoa tätä rahoituksellista puolta, kun nyt näitä säästötoimenpiteitä sovelletaan. Ja tämän ei tulisi olla liian kallis. Totta kai se myöskin vaatisi jonkin verran budjettivaroja. Sitten yksi toinen perustavanlaatuinen kysymys on soveltamisala. Tulisiko sitä rajoittaa, jos nyt jatkamme tällaisen järjestelmän käyttöönotossa? Onko tässä tarkoituksena ennaltaehkäistä terrorismia vai pitäisikö tässä mennä pidemmälle vakavien rajat ylittävien rikosten osalta? Tätäkin tulisi pohtia sitten. Me ehdotamme myöskin kolme vaihtoehtoa, miten tällainen voitaisiin rakentaa. Me ehdottaisimme, tai jättäisimme huomiota tällaisen vaihtoehdon, joka olisi täysin EU-johtoinen tai täysin kansallisten, kansallisvaltioiden johtama. Tässä täytyy myöskin yksityiskohtia vielä hiukan tarkastella sekä teidän että jäsenvaltioiden kanssa. Yleinen sitä, että tarvitaanko nyt tällaista järjestelmää ollenkaan. Tarvitaanko sitä esimerkiksi kolmansien maiden kanssa vai ei? Tämä ei ole mikään komission ehdotus. Ja tässä nyt siis pohditaan, että tarvitaanko tällaista ylipäätään. Meillä Tarvitsemme vaikutusten arvioinnin ja sitten mietimme, että tekee komissio ehdotuksen vai ei. Tiedonannon tarkoitus tällä hetkellä tässä varhaisessa vaiheessa on se, että käydään keskustelua näistä kaikista asioista, joita tässä tiedonannossa on. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia herra Priive. Te puhuitte asiaa nyt. Sitten aloitamme herra Alvarolla, joka on esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Olen tietoinen tästä aikarajoitteesta. Haluaisin tässä nyt kuitenkin ottaa muutaman asian esille konkreettisesti siitä, mitä herra Priibe tässä totesi, eli tarve, se, että tarvitaanko tällaista itsenäistä järjestelmää. No se nyt ei varmaan tässä ole mitenkään kyseenalainen asia. Totta kai aina voidaan sanoa, että me tarvitaan oma järjestelmä kuin se, että yksittäiset valtiot sitten arvioivat meidän tietojamme. Varsinkin jos tämä nyt ei toimi siten kuin sen tulisi toimia, jos kyse on esimerkiksi asianosaisten oikeuksista tai tietojen antamisesta ja sellaisesta. Me olemme jo yli vuoden ajan Saksassa käsitelleet tällaista samankaltaista kysymystä. Enkä tiedä sitten myöskään, että mitä kollegat Atlantin toisella puolella tietävät, joten tämä on jo viittaus siitä, että me tarvitsemme oman järjestelmän. Ja myöskin puolueryhmät ovat olleet sitä mieltä, että pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä emme halua tietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Me olemme omien kansalaisten tietojen herra ja he ovat omien kansalaisten tietojen herra. Tämän asian halusin tässä nyt todeta. Sitten mikä väline, jos ylipäätään jotakin instrumenttia tarvitaan, jos tästä on hyötyä niin parlamenttihan viittasi myöskin siihen, että tarvitsemme myöskin järjestelmän tietojen keräämiseksi. Kukaan täällä ei puhunut eurooppalaista TFTPstä. Kyllä varmasti jotkin ryhmät puoltaisivat tällaista, mutta päätöslauselmissa TFTP-sopimuksen osalta ei koskaan ollut puhetta tällaista omasta TFTPstä ja uskon myöskin, että ryhmien enemmistö ja tästä voisin vaikka lyödä vetoa, ei halua tällaista omaa TFTPtä, ainoastaan ö, tällaisen oman järjestelmän tietojen keräämiseksi. No tässä meidän täytyy tässä ottaa myöskin nämä softa-ongelmat, nehän saattavat tuottaa myöskin ongelmia, eivätkä ainoastaan hyviä puolia. No sitten mitä tulee tähän soveltamisalaan, niin kyllä olen samaa mieltä, kun puhutte, että terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, nämä ovat näitä kysymyksiä, joita täytyy käsitellä rajat ylittävästi. Tämä on varmastikin tärkeää, kun ajatellaan näitä asianosaisia. No, muutkin kollegat haluavat ehkä puhua, joten sanon tässä lopuksi, että toivoisin, totta kai arvioin komission ponnisteluja. Ja jos tämä nyt olisi eh, likimainkaan lähellä sitä, mitä parlamentti pyysi, niin olemme totta kai kiitollisia. Mutta yksi ratkaiseva kysymys, että mikä oikeusperusta, minkä valitsette, olisiko se artikla 16 ja 78, koska tästä tiedonannosta itsestään tätä ei vielä tätä tietoa löytynyt. Kiitoksia. Oh, Kiitos. Nyt sitten kuulemme varjoja. Rova Siibel. Kiitos. Minäkin Yritän tässä nyt ottaa muutaman lyhykäisen kysymyksen esille. Minäkin olen hiukan järkytynyt tästä herra Priiben kysymyksestä. Tarvitaanko tätä ylipäätään? Monille jäsenille tässä talossa tämä vaatimus tällaisesta omasta jäljittämisjärjestelmästä, sitä puolettiin, koska se on ainoa toimenpide, jonka avulla voimme estää massatietojen siirtämisen Yhdysvaltoihin? Tämä on keskeinen kysymys ja tästä syystä en edes ymmärrä tätä kysymyksen asettelua. No sitten nämä komission lukuisat kysymykset. No tässä mennään mandaatin ulkopuolelle. Meillä oli selkeä vaatimus, että vuoden sisällä tehtäisiin ehdotus, lainsäädäntöehdotus tähän jäljittämiseen. Sitä ei ole sen sijaan keskustellaan kysymyksistä, joista emme halunneet puhua. Me ikä, ikinä halunneet mennä SWIFT-sopimuksen ulkopuolelle. Nyt kuulen, että pitäisi pohtia, että haluammeko ottaa terrorismin rahoituksen vai muut kysymykset mukaan. Tämä menee mandaatin yli. Ja minä en halua tätä keskustelua avata uudestaan tämän direktiivin muodossa. No sitten kysymys, että tarvitaanko uutta monimutkaista virastoa, uutta rakennusta, uusia tietokoneita tämäkin voitaisiin ratkaista toisella tavoin. Swifthän tässä antaa nämä tiedot eteenpäin. Uskoisin, että softa on Swiftillä, mutta tietojen saatavuus ja jäljittäminen on järjestetty niin, että totta kai EU viranomaiset voivat ainoastaan näitä tietoja jäljittää ja antaa eteenpäin. Tämä on kaikki minulle liian monimutkaista, tämä menee liian pitkälle. Tietojen jäljittäminen oli tässä ennakkoedellytys ja ainoa ratkaisu, ja meidän pitäisi nyt mahdollisimman nopeasti työstää selkeää ratkaisua, eikä käydä keskusteluja, jotka eivät ole tämän toimeksiannon sisältönä. Recht. Kiitoksia, herra Albrecht. Varjo. Danke, Kiitos, puheenjohtaja. Minä luin tämän tiedonannon hyvin kiinnostuneena, ja herra Priivekin totesi juuri, että tämä budjettipuoli on totta kai tärkeä asia, joka tulee ottaa huomioon. Sitten pohdin, että onko komissio ylipäätään miettinyt, että miksi se usein työstää sellaisia asioita, joita kukaan ei ole pyytänyt? Tämäkin on mielestäni budjettiin liittyvä kysymys. Sanon tämän siksi näin selvästi, koska koen, että tässä nyt otetaan tällainen Oot asia esille. Mehän olemme sel- tehneet selväksi sen, että me missään nimessä ole kiinnostuneita siitä, että eh, meillä olisi tällainen TFTP-järjestelmä niin kuin yhdysvaltalaisilla. Ja toteaisimme, että SWIFT-pankkitiedot ja muut tiedot annetaan viranomaisille käyttöön pakettina, jotta sitten voitaisiin tällaista etsintää tehdä. Tämä ei koskaan ollut vaihtoehto ja näin ollen mielestäni työ voitaisiinkin tältä osin keskeyttää ja keskittyä siihen, että mitä me ylipäätään pyysimme. Eli miten tällaiset yksityiset tietokannat, miten niitä voitaisiin jäljittää, niin kuin Swiftin osalta. Tämä on mielestäni mahdollista ja perustuslaillisesti mahdollista siten, että velvoitetaan yksittäinen yritys siihen, että se tapauskohtaisesti antaa luvan tälle jäljittämiselle, mutta tämä on kuitenkin huokeampi systeemi kuin, että meillä olisi oma järjestelmä EU-tasolla ja että työstettäisiin näitä tietoja sitten vielä yksityiskohtaisesti ja annettaisiin ne julkaistaviksi, joten tässä pitäisi mielestäni keskittyä tähän jäljittämiseen näiden yritysten kohdalla ja pitäisi myöskin toimia suhteellisesti, tapauskohtaisesti, ainoastaan silloin, jos on olemassa epäilyjä. Tämä on ö, eurooppalaisen oikeuden pohja. Tässä, tässä eurooppalaiset ja diplomaattiset neuvottelut ovat pohjana ja mielestäni tämäkin pitäisi tässä asiassa ottaa huomioon. Kiitos, sitten Rova Infeld. Is... Täytyypä sanoa, että tämä on aivan erinomainen äh, politiikan pesu yritys, jonka olen nähnyt, ja paras sellainen kaikkina näinä vuosina, joita olen työskennellyt Brysselistä. Kuten kollegat totesivat, kukaan ei ole tällaista järjestelmää pyytänyt. Euroopan komissio ei ole vain hoitanut omaa osansa sopimuksesta. Sopimus oli aivan kuten edustaja Sippel totesi, että halusimme hyväksyä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän sopimuksen sillä ehdolla, että tehtäisiin ehdotuksia sitten tietojen äh, saamiseksi. Tietojen äh, saaminen järjestelmästä on ihan helppoa. Siinä tarvitaan vain ohjelmistoa, ei siihen mitä vuotta mene. Emme me tätä ehdotusta pyytäneet, tämä ehdotus koskee tietojen varastointia ja prosessointia Euroopassa. Se on aivan toinen asia. Tätä me emme ole pyytäneet. Se, mitä me pyysimme, mitä te lupasitte meille, sitä te ette taas toimittaneet. Komissio ei ole tässä suhteessa mikään luotettava kumppani. Lisäksi olen haluaisi tietää, miksi, jos tämän kaltaista ehdottaa, miksi mennään pidemmälle kuin mitä amerikkalaiset itse asiassa tekevät. Sillä ei haluta viitata Swiftiin, mutta minusta ja sellainen vaikutelma, että tämä kattaa muita rahoituslaitoksia myös. Eli tässä mennään pidemmälle kuin mitä amerikkalaiset tekevät. Ja sitten lopuksi olitte varmaan täällä huoneessa, kun otin esille aiemmin kysymyksen juridisesta näkemyksestä, joka neuvostolla on. Neuvosto itse omassa vetoomuksessaan tuomioistuimelle toteaa, että vaikka pyytäisin tuon asiakirjan uudelleen luokittelua, neuvosto ei hyväksy sitä, koska tuota asiakirjaa tarvitaan keskustelussa teidän ehdotuksessanne. Jos se on relevanttia tuossa keskustelussa, niin eikö sitten Edustaja Piive. Ettekö usko, että olisi demokratiassa ihan normaalia se, että jos on sellainen asiakirja, jota, jossa neuvosto komission tukevana toteaa, että se on keskustelevalta relevantti, niin eikö se olisi riittävä syy julkaista asiakirja sen sijaan, että sitä pidettäisiin luottamuksellisena? En minä kyllä ymmärrä, miten voidaan käydä vakavaa keskustelua tässä Euroopan parlamentissa teidän ehdotuksestanne, jos te samalla pimitätte tärkeää tietoa Euroopan parlamentilta? First thing. Kiitoksia. Nyt kiitämme tulkkeja etukäteen näistä lisäminuuteista, joita tässä nyt tarvitaan. Jos herra Priibe haluaa vastata näihin hyvin selkeisiin viesteihin, kommentteihin, joita jäsenet täällä esittivät, te saatte nyt kommentoida näitä jos haluatte. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai kirjasin ylös kaikki nämä esitetyt huomiot. En tiedä, onko tämä oikeusperusta kysymys relevantti sen jälkeen, mitä kuulemme. Emme ole tätä pohtineet vielä kovinkaan syvällisesti. 87 ehkä enemmänkin kuin 16, mutta tästä ei ole vielä tehty päätöstä, että miltä pohjalta me kyllä me olemme ottaneet huomioon nämä asiat. Ehkä myöskin olette huomanneet artiklan 11 sopimuksessa, jossa puhutaan mahdollisuudesta perustaa uusi järjestelmä. Tähän olette hyväksyneet. Meidän täytyy pohtia tällaisen järjestelmän mahdollisuuksia. Ja meidän kannaltamme ensimmäinen kysymys, ja minä toistan, on se, että mitä tarvitaan EUn tasolla Ensimmäinen kysymys meille oli se, että miten me voimme poistaa EU, Yhdysvallat, TF, TP-järjestelmän. Eli siis kysymys on se, että mitä tarvotaan EU-tasolla. Se voi olla tietojen keruujärjestelmä jokin muu. Ja sitten millaisia seurauksia tällä on siis tähän sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, mutta minä kirjasin ylös kaikki nämä kantanne, kommenttine. Minulla ei tällä hetkellä ole paljonkaan muuta sanottavaa Kiitos paljon. Mrs. Mrs. Infeld. Edustaja Intfeld. I, I'm... Niin. Ensinnäkin tämä parlamentin jäsenenä en voi lainkaan hyväksyä sitä, että te ette kerta kaikkiaan vastaa kysymyksiin. Toiseksi sanotte, että ette ollut tietoinen siitä, että parlamentti oli pyytänyt järjestelmään tuohon pelkkään tietojenhakuun. No tehän seurasitte tuota keskustelua parlamentissa, ettekö seurannut tuolloin Tehän olette paikalla joka ikisessä keskustelussa. Osaatte lukea myös pöytäkirjat. Kyllä se on ihan selvää, mitä me silloin pyysimme. Minä haluan vastauksen kysymykseen, joka koskee näiden asiakirjojen uudelleen luokittelua. Right to have the final... Question here. Niin, anteeksi. Minä olen esittänyt kysymyksen täällä kollegoiden edessä. Ei voi olla näin vaikeaa vastata tähän kysymykseen. Ihan vain kyllä tai ei. What? Annan nyt sitten puheenvuoron herra Priibelle. Hän saa tehdä mitä lystää. Apologize, Ms. In- niin, pahoittelut, Rova Infeld. Minä kysyin kollegaltani, että mihin asiakirjan viittasit. Jos voisit kertoa vielä kerran, että mistä asiakirjasta tässä on kyse, niin sitten voin yrkiä antamaan vastauksen. Actually... Minä viittaan asiakirjaan, joka, jossa te olette osapuolta tässä oikeustapauksessa. Teidän pitäisi tietää, koska tämä löytyy teidän salkustanne. Kyseessä on neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto julkaistu heinäkuussa 2009 ennen neuvotteluiden alkua Yhdysvaltojen kanssa. are you in this position to provide... Herra Prive, pystyttekö nyt antamaan vastauksen? Ei puheenjohtaja, en, mutta kyllä palaamme ja vastaamme tähän kysymykseen myöhemmin. I think that is his answer. Tämä oli nyt herra Priven vastaus. Joten en tiedä, mitä muuta voimme nyt tehdä. Kiitämme herra Priibeä ja nyt sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Ymmärrän kyllä tilanteen täällä, mutta, mutta herra Priibe tässä puhuu komission puolesta ja hän päättää, mitä hän sanoo ja mitä ei sano. Joten nyt sitten koordinaattoreiden kokous seuraa ja pyydän, että jäätte paikalle. Siis ne, jotka voivat olla osallisia tässä kokouksen seuraavassa osiossa me kaikki. Jatkamme työtämme sitten kello yhdeksän maanantai-aamuna, sanon puheenjohtaja. Kiitos.